Guten Morgen. Ich eröffne die Sitzung des Haushaltskontrolls. Huomenta avaan kontvaliokunnan kokouksen. Tervetuloa. Esityslistan kohta yksi. No siihen ei ole estetty muutoksia. Esityslistan kohta kaksi. Tulkkausjärjestelyt Continuous uutiskirjeessä. Siitä on jo kerrottukin. Viittaisin siihen, että tämä kokous lähdetään kuten aina suorana verkkoon. Ja sitten Voisitteko antaa tuon olla nyt? Lisäksi kertoisin teille, että valiokunnan matkakuun lopussa Reinin alueelle pitää perua, koska ei nyt ole taaskaan toista ei-saksalaista jäsentä löydytty sinne. Tämä on hyvin valitettavaa, koska oli yksi saksalainen jäsen ja sitten toinen eurooppalainen jäsen ja se ei riitä jotta voidaan tuonne matka järjestää. Ja valitettavasti ei löytynyt muita jäseniä. Valitettavaa tämä nyt toinen kerta joku tällainen matka pitää perua lyhyen ja sisään. Senpä vuoksi haluaisin viitata siihen, että tähän liittyy myös menoja ja tämä on hyvin valitettavaa. Kohta kolme. Pöytäkirjat viimeisimmästä kokouksesta 3. syyskuuta, 10. syyskuuta tiedoksi teille ja kuten aina, jos ei ole kommentoitavaa, niin se on hyväksy sellaisenaan tämän päivän loppuun mennessä. Ja sitten esityslistan seuraava kohta, nimittäin neljä. Meillä on äänestyksiä tai tuosta regivaliokunnan mietinnöstä. Derek Vaughan, haluatteko puheenvuoron? Olkaa hyvä. Uh, thanks, Jay. Yes. Kiitoksia. Ja lyhyesti. Olen myöskin aluekehitysvaliokunnassa, eli tiedän, kuinka tärkeää tästä CVRstä tulee ja eri kollegoilla on eri näkemyksiä siitä, miten edetään aluepolitiikassa. Mutta tänä aamuna voisin kertoa kollegoille, että tämä on yksi kaikkein tärkeimpiä politiikan aloja vuoden 2020 jälkeen. Ja jos me haluamme olla vakavissamme tässä valiokunnassa, on täytyy lausunto. Eli tärkeää on, että viime kädessä me äänestämme lausunnon puolesta, jotta varmistamme, että tuomme esiin oman näkemyksemme tästä valiokunnasta aluekehitysvaliokunnalle. Eli oli teidän kantanne mikä hyvänsä, niin olkaa hyvä ja äänestäkää tämän mietinnön puolesta. Kiitos. Sitten äänestystarkistuksista. Tässä nyt on tullut neljä tarkistusta johdannossa kappaleisiin Flanaganilta. Voidaanko tästä äänestää pokkina? Ei ole kommentteja. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten loppuäänestys, koneäänestys. Jos ei ole äänestyskorttia mukana, niin ilmoittautukaa. Äänestys alkaa. Äh, Äänestys alkaa. Onko valmiit? Äänestys päättyy. 10.6 hyväksytty, kiitos. Äänestykset on käyty läpi ja sitten tullaan kohtaan viisi tuonne syykokoukseen, nimittäin tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus varainhoitovuodelle 2017. Tervetuloa presidentti Lener. Tervehdin vuosikertomus vastaavaa jäsentä Lasaroota ja tietysti tervehdykset myös muille tilintarkastustuomioistuimen jäsenille. Hienoa, että olette täällä. Tämä on nyt tärkeä vaihe, joka päättyy ekassa. Olkaa hyvä, presidentti. Kiitos, rouva puheenjohtaja Gressle. Ja esitteli Ajala Sender. Hyvät arvoisat valiokunnan jäsenet, komission jäsen, enpäs näkään häntä. Tulee kyllä. No, tervehdin häntä jo, Hyvä naiset herrat. Niin kuin itsekin olen ollut parlamentin jäsen, niin tiedän, että miten kiireistä aikaa täällä on. Nyt työ on kiihkeimmillään, jotta voidaan matkaan saattaa vielä useita säädöksiä. Mutta myöskin ennen vaaleja tämä on tärkeä keskustelufoorumi Euroopan tulevaisuudesta, minkä osoitti myös eilinen Viron pääministerin vierailu. Sen vuoksi haluaisin tilintarkastustuomioistuimen presidenttinä kiittää valiokuntaa siitä, että nyt tämä aamun keskustelu on järjestetty. Vuosikertomuksesta vastaava jäsen Lasaros, hän vastaa 10. luvusta, tai 10. luvusta vastaavat jäsenet ovat tietysti nähneet paljon vaivaa pystyäkseen tuottamaan tämän arviomme Herra Lasaros on paikalla vieressäni ja hän voi sitten vastata niihin kysymyksiin, joita yleismiehenä en pysty vastaamaan. Raportti alkaa äh, nyt viimeisen vastuuvapausmenettelyn tällä kaudella. Haluaisin kiittää komissiota yhteistyöstä. Tarkastusprosessi kulminoituu niin kutsuttuun kuulemismenettelyyn vaikka me nyt emme ole ikään kuin vastakkain. Toivon, että olemme oikeudenmukaisia ja kuulemme aina järkeviä perusteluita, kun komissio esittää järkeviä huomioita. Hyvät naiset herrat, 2017 voidaan todeta aiemmin vuosien tapaan, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan EUn taloudellisesta asemasta. Kuten viime vuonna, niin annamme varaaman sisältävän lausunnon kielteisen lausunnon sijaan. Nyt toista kertaa peräkkäin, toisin sanoen merkittävässä osassa tarkastamistamme vuoden 2017 menoista virhetaso ei ollut olennainen. Tässä tarkoitan tukioikeuksiin perustuvia menoja, siis menoja ohjelmiin, joissa edunsaajat voivat saada tukea täytettyä tietyt ehdot. Esimerkkinä ovat esimerkiksi Erasmus-tuet, suoratuet viljelyille, budjettituki kolmansille maille ja henkilöstön palkkaa EU-ssa. Tukioikeuksiin perustuvat maksut vastaavat vuonna 2017 yli puolet kaikista maksuista EUn talousarviosta. Sääntöjen vastaisuuksien taso on edelleen laskussa. Arvioitu virhetaso maksuissa 2017 oli 2,4 prosenttia. Ja 2016 se oli ollut vielä 3,1 prosenttia ja 2015 3,8 prosenttia. Tämä osoittaa, että varainhoito on selkeästi kehittymässä oikeaan suuntaan. Tästä on kiittäminen tietenkin komissiota, jäsenvaltioita, mutta haluan sanoa painokkaasti myös Euroopan parlamentti on tästä kiittäminen valvonnassa. Ja tietysti tilintarkastustuomioistuimen toimintakin voidaan kiittää. Mielestäni kun me olemme tarkastajina, niin ei pidä tuoda pelkästään huonoja uutisia, ottaa esiin myös hyviä käytäntöjä, kun sellaisia vastaan tulee. Myönteisenä esimerkkinä mainitsisin suorat tuet maatalouden tukirahastosta. Hyvin suurelta osinhan ne vastaavat MFF-otsaketta. Siellä virhetaso ei ole ollut olennainen. Tietysti täytyy viitata myös siihen, että edelleen on ongelmia olemassa. Havainnollistaakseni, mitä tarkoitan, otan kolme esimerkkiä. Yksi toisen maatalouden menoalalta, toinen kohesioalalta ja kolmas tutkimuksesta. Havaitsimme tapauksen, jossa edunsaaja oli saanut ympäristöön liittyviä maataloustukia, mutta sitä ei viljelty, mitä, mihin tämä tuki oli perustunut. Tarkastus johti siihen, että kansallinen maksuvirasto lähti sitten kaipsin perintätoimiin. Toisessa tapauksessa todettiin, että edunsaaja oli saanut tai hakenut su- liian suuria välillisiä kuluja kohesio-ohjelmasta. Kyse oli yleiskustannuksista todellisuudessa ja ne eivät liittyneet tähän nimenomaiseen laitokseen, jota varten, joka oli perustettu ohjelman äh, läpiviemistä varten. Ja sitten havaitsimme, että nämä eivät ole tukikelpoisia. Kolmannessa tapauksessa sitten oli PK-yritys kyseessä, joka oli osallisena tutkimushankkeessa. Sitä käytettiin las, virheellistä laskentamenetelmää työtunneille. Ja tilannetta pahensi se, että työntekijät työskentelivät sisaryrityksessä oikeasti, joka ei ollut avustussopimuksen osapuolena. Katsomme näin ollen, että kulut eivät ole tukikelpoisia. Kun tarkastelette vuosikertomusta, niin se näette muitakin luetteloimiamme esimerkkejä. Haluaisin korostaa tässä, että usein tietoa on riittävästi saatavilla, jotta huomattavaa sovellutusta voitaisiin estää, havaita ja korjata. Jos äh, toimijat olisivat käyttäneet näitä tietoja, niin sitten olisi ollut vielä pienempi virhetaso alle olennaisuusrajan. Se, mitä me olemme havainneet ja huomanneet, olisivat muutkin voineet tehdä. Tehtävä on kuitenkin vielä paljon. Hallinto ja valvonta on parantunut ja siitä saamme mahdollisuuden ajatella uudelleen, että miten tämä voi voisit, parannukset voisivat myötä vaikuttaa myös meidän toimintaamme. 2017, jos ajatellaan taloudellista, sosiaalista ja alueellista kohesiota, meillä on siinä muutettu toimintatapa. Olennaisin muutos oli siinä, että kun tilintarkastustuomion arvoja toimittaa tarkastuksia, niin teimme sellaisia niistä, joista varankäytöstä vastaavat ovat jo tehneet otamme huomioon myös oikeusperustan muutokset, jotka neuvosto hyväksyi vuonna 2013 ja pätevät siis nykyisellä rahoituskaudella. Tarkastamme siis ilmoitettuja menoja, jotka jäsenvaltiot ja komissio ovat jo soveltaneet rahoitusoikaisuja. Eli havaintomme ovat siten selke- selkeitä heikkouksia esiin niin komission kuin jäsenvaltioidenkin sieltä Näin voimme tarjota hyvin laadukasta tietoa. Tulevina vuosina sovellamme tätä lähestymistä vain muille menoalueille, kunhan tarvittavat edellytykset täyttyvät. Täytyy keskittää resursseja myös sen arvioimiseen, että onko EUn toiminta sellaista, joka antaa kansalaisille tuloksia. Ei riitä tietää, että varoja on käytetty oikein. On myös tiedettävä, onko niitä käytetty järkevästi. Tässä ottaisin esille ulkoisten toimien esimerkin. Kyseessä hanke. Siinä oli kansainvälinen järjestö, ja kuluja yli 280 000 euroa vaaliurniin äänestyslippujen kuljettamiseen, joiden arvo oli kuitenkin 150 000 euroa. Tapaus koski kolmatta maata, ja se oli siis hyvin arkaluontoinen tapaus. Niin silti on vaikea perustella kansalaisille, että EU käyttää verovaroja tällä tavalla. Hyvä näistä herrat, Viime, erässä viimeaikaisessa erityiskertomuksessa toimme esiin, että useat jäsenvaltiot ovat vaikeuksissa, kun ne haluavat käyttää Euroopan rakenne- ja investointirahastojen varoja hyvin. Tässä yhteydessä on hyvä, että komissio ehdottaa seuraavalla rahoituskaudella useita toimenpiteitä, joiden ansiosta kohesiovarojen käyttöastetta voidaan parantaa. Osa ratkaisua on teidän käsissänne nimittäin että uusi monivuotinen rahoituskehys hyväksyttäisiin pian. Samaan aikaan talousarvioon kohdistuu huomattavaa painetta. Ja kun sitoumuksia, maksusitoumuksia on paljon, maksuja on suoritettu vähän, niin maksavat työvelvollinen tarjotusarvioistumuksen määrän on ennätys suuri 267,3 miljoonaa euroa. Ja ennusteiden mukaan 22 vuoden loppuun mennessä tämä voi vielä kasvaa. Mielestämme seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä tämä näkökohta täytyy asettaa etusijalle. Sitten jos ajatellaan kiistaa nettomaksajien välillä, jotka haluavat sitoumuksia vähentää, ja sitten nettoedunsaajien välillä, jotka haluavat sitoumuksien lisäämistä, tähän tilintarkastustoimistoin ei puutu. Voimme kuitenkin tuoda esiin sen, että rahoitusohjelmien alussa, joista nyt neuvotellaan, ja kun maksavat olevien niin sitoumusten määrä kasvaa, niin tämä siirtyy osaltaan myöhemmäksi tulevaisuuteen. Ja se vaikuttaa myös ennusteisiin. Vanhantaisesti herrat. Talousarvien kokonaismäärä on edelleen noin vain yksi prosentti EUn bruttokansantulosta koko EU:ssa. On tärkeää, että nämä budjettivarat käytetään vaikuttavasti. Mutta samaan aikaan täytyy olla realistia sen suhteen, että mitä näillä varoilla voidaan saada aikaan. Jos luomme odotuksia, joita ei voida täyttää, niin menetämme taas luottamuksen. Johtopäätös on selvä. EUn ei pidä tehdä lupauksia, joita ei voi pitää. Meidän pitää pystyä osoittamaan joka päivä, että tehtävät voidaan hoitaa union tasolla paremmin kuin kansallisesti. Yksi huomio vielä ennen loppupäätelmiä. Tarkastajilla on maine, että katsomme aina taaksepäin. Tänä vuonna meillä on oikeus katsoa eteenpäinkin. Tulevina viikkoina aion laatia useita lausuntoja ehdotuksista, jotka koskevat seuraavaa varainhoitokautta 2021-2027. Parlamentin ja neuvoston täytyy tehdä tärkeitä päätöksiä. Pidämme erityisen tervetulleena sitä, että komissio on luonut perustan, kun se ehdottaa lisää joustavuutta, jota nykyisestä rahoituskehyksestä puuttuu. Tämä on varmaankin askel oikeaan suuntaan. Hyvät naiset ja herrat, navigoimme edelleen epävarmoilla vesillä ja sen vuoksi täytyy huolehtia siitä, että päätöksillämme on tukeva taloudellinen pohja. Täytyy osoittaa kansalaisille, että pidämme lupauksemme tehokkaasti ja sellaisella tavalla, että todellakin saadaan vaikutuksia aikaan. Kiitos huomiosta ja odotan innolla keskustelua. Kollega Lasaros ja minä olemme kernaasti valmiita vastaamaan kysymyksiin. Kiitos herra presidentti mielenkiintoista tärkeästä esittelystä. Ich möchte ein Versäumnis nach. Niin, Öttingerin edustaja on täällä paikalla. Pahoittu, että nähnyt tätä aikaisemmin. Herra Lazarov, haluatteko käyttää puheenvuoron? Haluatko käyttää puheenvuoron? Thank you, uh, Madam Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Minulla ei ole mitään lisättävää siihen, mitä presidentti sanoi. Olen valmis vastaamaan kysymyksiin. Kiitos komission Oettinger, olkaa hyvä. Frau Vorsitzende, puheenjohtaja edustaja Gressle, presidentti Leene, Lazaro, Murphy, hyvät naiset ja herrat. Komissio kiittää tilintarkastustuomioistuinta vuosikertomuksesta ja on pannut merkille nämä suositukset ja olemme niistä hyvin pitkälti samaa mieltä. Olemme kiitollisia siitä, että tilintarkastustuomioistuin suojelee EUn budjettia ja se ei ole ainoa väline Euroopan budjetissa, mutta se on kuitenkin hyvin keskeinen väline. Olemme samaa mieltä siitä tavoitteesta, että budjetin kautta voidaan luoda todellista eurooppalaista lisäarvoa. Eli yksi prosentti bruttokansantuotteesta Tämä summa pitää sijoittaa ja käyttää järkevällä tavalla. Budjettiin kohdistuu odotuksia, kun ajatellaan neuvostoa, parlamenttia ja kansalaisia. Eikä ole helppoa. Meidän täytyy vielä optimoida budjettia ja vähentää virheastetta. Ja olen kiitollinen siitä, että tilintarkastustuomioistuin myöntää, että lisä parannuksia pitää tehdä, mitä tulee sääntöjen noudattamiseen ja mitä tulee näihin suorituksiin. Viime vuoden budjetti on taas askel kohti talousarvion soveltamisen optimointia. Tilintarkastustuomioistuin on tehnyt asiaan liittyviä suosituksia ja myöskin vaatimuksia parlamentille, joihin me suhtaudumme vakavasti. Ja otamme huomioon myöskin sen, mitä on todettu vastuuvapauden yhteydessä. Jotta voidaan optimaalisesti käyttää varoja, tarvitaan hyvää yhteistyötä komission ja jäsenvaltioiden hallintojen välillä. Meidän pitää optimoida suhteita komission yksiköiden ja sitten ministeriöiden välillä jäsenvaltioissa ja Euroopan eri alueilla. Tässäkin on parantamisen varaa, mutta työ jatkuu. Me tiedämme, millaisia huolenaiheita on otettu esiin, kun ajatellaan laatua ja sitä, kuinka tietyissä jäsenvaltioissa näitä varoja on käytetty. Tätä asiaa on käsitelty myöskin täällä Euroopan parlamentissa. Ja yksityistapauksissa pitää sitten katsoa, että näitä väärikäsityksiä korjataan ja tehdään parannuksia. Presidentti Leene totesi, että kehitys kulkee oikeaan suuntaan. tilintarkastustuomioistuimen lausunto on todennut, että asiat on hoidettu sääntöjen mukaisesti ja virheprosentin alentaminen erityisesti kaikkein suurimmissa ohjelmissa, niin siellä virheprosenttia on saatu alemmas. Ja sitten kokonaisarvio No edelleen todettu, että varainhoidossa on eu edelleen parantamisen varaa. Ja myöskin on tehty joukko huomioita. Ne eivät ole oikeastaan mitenkään uusia, uusia vaan näitä on hallinnollisissa menettelyissä jo tullut eteen. Ja otamme vastaan uusiakin suosituksia ja otamme ne huomioon komission tulevassa työssä. Konkreettinen esimerkki Horisontti 2020. istuin totesi, että nämä henkilöstöön liittyvät säännöt erityisesti ovat hyvin monimutkaisia, niitä on vaikea ymmärtää ja soveltaa. Ja siksi meidän sääntöjä pitää tässä kohtaa vielä tarkistaa. Sitten puhuttiin kohesiopolitiikasta. Tilintarkastustuomioistuin on ollut yhteydessä jäsenvaltioiden tarkastusviranomaisiin ja Tästäkin voimme päätellä, että työ pitää keskittää siihen, mikä on työn laatu ja onko se sääntöjen mukaista jäsenvaltioissa. Nämä asiat tulee tarkistaa. Sitten vielä maksamatta olevat sitoumukset, josta Leena puhui. Tässä puhutaan 270 miljardista eurosta. Tämä on hiukan huolestuttavaa. Nämä paremman varainkäytön maat tai euroskeptikot voivat katsoa, että tässä on aivan liikaa rahaa. Eli tämä on lähes kahden budjettivuoden veroinen summa. Mutta Euroopassa on hyvin kauaskantoisia ja monivuotisia hankkeita, esimerkiksi verkkojen eurooppa välineen erilaiset kohesiohankkeet. Meille esitellään niitä ja sitten sanotaan, että tarkistakaa nämä. No sitten tehdään sitoumus ja sitten tehdään konkreettisia suunnitelmia ja sitten ruvetaan tekemään ja rakentamaan ja viemään eteenpäin hankkeita. Kyse on esimerkiksi viidestä vuodesta. Se ei ole mikään kovin pitkä aika. Ja esimerkiksi Saksassa hankkeiden toteuttaminen on niin hidasta, koska meillä on ylisääntelyä. Ja siksi on täysin selvää, että sitoumukset johtavat maksuihin, mutta tässä väliaikana sitten 270 miljardia nyt odottaa näitä maksuja. Me pyrimme saamaan tätä summaa pienemmäksi, mutta se ei ole mitenkään helppoa. Viime kädessä, kun ajatellaan budjettiraameja, summat, joita ei ole maksettu, ja joita ei ole sijoitettu hankkeisiin, niin näiden summien pitäisi olla mahdollisen vähäisiä. 270 miljardia, se nyt on tällainen väliaikainen summa, eikä se summa, johon Euroopan kriitikot voisivat viitata. Eli kyse on ihan normaalista hankkeiden hitaasta etenemisestä oikeusvaltioissa. Ja sääntöjen takia näihin asioihin menee hiukan enemmän aikaa. Seuraavissa budjettipuitteissa haluamme tehdä kaikkemme, jotta nimenomaan näitä ongelmia voidaan pienentää. Ja toivon mukaan voimme hyväksyä talousarvion. Emme, ainoastaan, emme vastaa kuukautta ennen kuin ne astuvat voimaan. Eli muistan joulukuun 2000 mitä tapahtui 2013. Ja toivottavasti jo ehkä ensi huhtikuussa pystymme hyväksymään tämän. Tällä tavalla kaikki viranomaiset pystyvät valmistautumaan näihin uusiin asioihin. Meillä on tämä N plus 2 järjestelmä N plus 3 järjestelmän sijasta ja olen kiitollinen parlamentille tuesta. Mutta jäsenvaltiot näkevät asian toisella tavalla. He olisivat pitäneet n plus 3 tai plus 4 tai plus x parempana, mutta nyt on n plus 2. Se on hyvin konkreettinen vastaus tähän kysymykseen. Virheriskin hillissä pitäminen on komission suunnitelmissa ja tavoitteena on edelleen parantaa toimintaa Haluamme korostaa, että kun puhutaan virheistä, niin ei kyse aina ole petoksista tai haaskauksesta tai korruptiosta. Tällaisiakin vakavia tapauksia esiintyy kyllä, mutta sitten on tällaisia normaaleja tapauksia, jotka eivät ole mitään petoksia. Ja kyse on siitä, että virheellisiä summia ei ole korotettu vuoden loppuun asti, mutta sitten sen jälkeen ne kuitenkin nousevat. Eli viime kädessä tämä virheiden määrä on pienempi kuin aikaisemmin. Me haluamme varmistaa, että kun hanke on suoritettu loppuun ja kun kaikki valvonta on tehty, niin silloin virheprosentti pitäisi olla selkeästi alle kahden prosentin. 6 prosenttia tällä hetkellä on tiettyjen toimien virhelukema. Ja me haluamme yksinkertaistaa sääntöjä, mutta ei kuitenkaan niin paljon, että valvontajärjestelmä heikentyisi. Meidän täytyy tasapainoilla tässä. Eli mahdollisimman vähän byrokratiaa, mutta kuitenkin riittävästi valvontaa, jottei hallinnon helpottaminen johda sitten väärinkäytösten lisääntymiseen. Ja meidän täytyy keskittyä lisäarvoon ja tuloksiin, todistettaviin tuloksiin. Hyvät naiset ja herrat, viime viikolla esittelimme teille komission aikaansaannoksia ja siellä todettiin, missä budjetilla on saatu aikaan hyviä tuloksia kansalaisille. Ja tärkeimmät menestystarinat osoittavat, että Euroopan tasolla jokaisen hankkeen osalta täytyy saada aikaan lisäarvoa, joka tuntuu sitten. Ja nämä ovat sellaisia saavutuksia, joita kansallisella tasolla ei pystytä saamaan aikaan. Ja Seuraavassa budjetissa haluamme saada aikaan vielä enemmän lisäarvoa. Me emme halua haskata yhtään euroa hankkeisiin, joissa ei olisi lisäarvoa Euroopan kansalaisille. Kahdestoista lokakuuta on konferenssi. Siellä puhutaan talousarviosta ja lisäarvon maksimoinnista. Me tarvitsemme parlamentin ja neuvoston tukea ja myöskin esimerkiksi tämän valiokunnan tukea. Ehdotukset seuraavan rahoituskehyksen osalta liittyvät myöskin vastuuvapausmenettelyyn, ja ne on otettu jo huomioon. Ja olen kiitollinen siitä, että tilintarkastustuomioistuin ei katsonut ainoastaan kriittisesti menneisyyteen sen suhteen, miten budjettia on sovellettu, vaan on katsottu myöskin tulevaisuuteen ja tehty erilaisia analyysejä, erityiskertomuksia ja vuosikertomuksia. Niissä on hyvin tärkeitä ehdotuksia tulevaisuutta silmällä pitäen. Ne otetaan huomioon vielä budjettineuvotteluissa ja rahoituskehysneuvotteluissa. Olen kiitollinen myöskin yhteisestä tavoitteestamme, joka on joustavuus. Ja kun ajatellaan tulevia haasteita, niin niiden suhteen meidän täytyy pystyä toimimaan joustavalla tavalla. Ja sitten nettomaksajat ja nettosaajat. I want my money back. No, mielestäni tällainen ajattelutapa on mennyt aikaan. Aikaisemmin kohesio ja maatalouspolitiikka olivat jopa 80 prosenttia menoista. Meillä oli silloin suoria maksoja ja sitten oli aika helppo nähdä, mitä saatiin takaisin. Mutta nyt kun on kehitysapua, kehitystä, maahanmuuttoa, rajavalvontaa, kaikki nämä asiat ovat yhä tärkeämpiä. Ja näistä asioista ei saada mitään rahoja takaisin. Ne jäävät sitten Bulgarian rajalle tai Nigeriaan tai Egyptiin. Mutta tällä tavalla pystytään sitten täyttämään kansalaisten jäsenvaltioiden odotuksia ilman, että pitäisi pyytää jäsenvaltiolta rahaa. Jos Euroopasta investoidaan järkevällä tavalla, niin tällä tavalla myöskin nettomaksaja maat saavat sitten rahoituksellista tukea. Eli kiitoksia tästä kertomuksesta. Haluaisin kiittää hyvästä yhteistyöstä tilintarkastustuomioistuimen asiantuntijoiden kanssa ja komission yksiköiden välillä. Ensi viikkoina sitten tarkastelemme, miten voimme hyödyntää tätä kertomusta komission tulevassa työssä. Ja tässä ei ole mitään suurempia ristiriitoja, vaan olemme hyvin pitkälti näistä asioista samaa mieltä. Kiitoksia. Kiitoksia komission jäsen. Nyt sitten esittelijäkierrosten varustelijakierros ja sitten kaikki valiokunnan jäsenet pääsevät äänen esittelijä Ajala Sener, olkaa hyvä. Sí, gracias, presidenta. Eh, Kiitoksia, puheenjohtaja. Haluaisin kiittää presidentti Leene ja Lazarovia tästä vuosikertomuksen esittelystä Eli tässä on vahvistettu tendenssi, joka on jo havaittu. Tämä koskee kaikkia toimielimiä. Tämä koskee tietysti myöskin Euroopan komissiota, joka on ollut hyvin aktiivinen ja kärsivällinen ja välillä myöskin taisteluhaluinen, kun on tullut erilaisia kritiikkejä, suosituksia ja ehdotuksia. Ja totta kai täytyy muistaa myöskin jäsenvaltiot – jotka ovat tehneet tehtävänsä, joka välillä on hyvin monimutkaista, kuten komission jäsenkin totesi. Kun ajatellaan juuri näiden järjestelmien monimutkaisuutta. Eli on hyvä, että tämä kehitys on vahvistunut. Meidän on pystyttävä välittämään tämä viesti niille, jotka edelleen valehtelevat tilanteesta ja siitä, miten sovelletaan budjettia. Siis kysehän on vain yhdestä prosentista, mutta sitä kautta voidaan kuitenkin edistää tietynlaista politiikkaa, joka saattaa olla sitten erittäin tärkeää tulevaisuudessa ja jonka avulla voidaan selvitä esimerkiksi kriisistä, joka alkoi kymmenen vuotta sitten ja joka on johtanut eriarvoisuuteen monilla aloilla. Mutta kaikesta tästä huolimatta meidän on pystyttävä paremmin selittämään, että ponnisteluita on tehty ja budjetti ja budjetin toteuttaminen ovat edenneet myönteisesti ja se on meistä keskeistä. Ja mekin olemme optimistisia suhtaudumme siihen hiukan varauksella, koska osa näistä syistä, miksi tämä myönteinen tendenssi on vahvistunut, niin se liittyy osittain myöskin siihen, että vuonna 2017 maksujen määrä supistui, mutta toisaalta Nyt on sitten kuitenkin parannettu toimintaa verrattuna edelliseen vuoteen. Eli tilintarkastustuomioistuin, joka on tehnyt näin myönteisen arvion, niin haluaisin kiittää siitä, koska me olemme oppineet toisiltamme ja kaiken kaikkiaan olemme parantaneet talousarviota. Eli on totta, että viime vuosina on toteutettu tiettyjä uudistuksia, joita nimenomaan tämäkin valiokunta on vaatinut ja tilintarkastustuomioistuin on vähän uudistanut omaa toimintatapansa mukautuakseen näihin kansalaisten uusiin odotuksiin, jotka ovat tulleet esiin parlamentin kautta. Ja nyt meidän täytyy verrata näitä tietoja, mutta tällä hetkellä on hiukan vielä ongelmia, koska tietyillä aloilla, jotka ovat hyvin tärkeitä, esimerkiksi maatalous- tai kohesioalalla, niin meidän täytyy tehdä yhteistyötä, jotta saamme nämä asiat päätökseen. Ja näin ollen kukaan ulkopuolelta ei voi sitten tulla, niin kuin eurofobit usein tekevät, ja sitten osoittavat sormella jotain, jonkinlaista epäjatkuvuutta, joka sitten johtaisi ongelmiin. Eli tätä työtä meillä vielä on vastuvapausmenettelyssä. Ja toiseksi täytyy todeta, että on entistä selvempää, että suorat maksut tai sitten nämä takaisinmaksut vaikuttavat huomattavasti tähän virhetasoon. Tässäkin valiokunnassa on ponnisteltu, jotta voitaisiin yksinkertaistaa sääntöjä, vaikkakin on totta, ettei nyt voida yleistää. Ja komission kanssa meidän täytyy vielä tehdä työtä, mitä tulee näiden takaisinmaksujen osalta, erityisesti niillä aloilla, joilla on nyt uusia kysymyksiä, jotka liittyvät suoraan hallintoon. Tätä suoraa hallintoa on parannettava. Ja vuosikausia olemme todenneet tutkimuksen alalla, ja tätäkin täytyy vielä työstää, ja täytyy katsoa, millä aloilla tämä yhteishallinto on sellainen, että siinä vielä olisi parantamisen varaa. Me ymmärrämme kyllä, että tähän liittyvät myöskin kriisin aiheuttamat ongelmat. Jos ajatellaan vielä näitä maksamatta olevia sitoumuksia, nehän ovat nousseet ennätyslukemiin. Ja sitten näiden varojen käyttöä täytyy parantaa, jotta voimme varmistaa, että ei ainoastaan rahoituskehyksissä, mehän odottelemme tätä lausuntoa, niin täytyy katsoa, että millä tavalla pystytään tätä yhteishallintoa parantamaan. Meidän ei enää pidä päätyä tällaisen tilaisen, jossa varoja näin valtavasti käyttämättä, koska sitä on erittäin vaikea selittää kansalaisille. Esimerkiksi kohesiopolitiikan alalla meillä on valtavia käyttämättä olevia summia. Ja kaikki tämä luo sitten läpinäkymättömyyttä budjetin toteuttamiseen. No en nyt halua puhua liian pitkään, mutta sanoisin vielä, että haluamme tehdä läheistä yhteistyötä tilintarkastustuomioistuimen kanssa aloilla, joille ei vielä ole löytynyt yhteistä näkemystä. No, Myöskin täytyy ajatella budjetin hallinnoimista. Se on vielä siis hyvin pieni, siis yksi prosentti. Ja siellä on osa varattu maahanmuutolle. Osa liittyy kehittämiseen, koska maahanmuutokysymykset nyt liittyvät sekä sisäiseen että ulkoiseen hallintoon. Ja tästä puhuin muutama päivä sitten, ja tämä on asia, johon myöskin komission on kiinnitettävä huomiota. Mutta silloin kun mitataan ja tarkistetaan sitä, millä tavalla, vaikka budjetti onkin pieni, miten sitä on toteutettu ja mitä muita toimia on toteutettu Euroopan tasolla. Mutta tällä hetkellä ne eivät ole auttaneet kansalaisia ymmärtämään, että Euroopan unionin toimissa on lisäarvoa, kun pannaan täytäntöön talousarviota ja että siitä kautta on löydetty myönteisiä ratkaisuja. Tässä on ongelma, huomattava dilemma, ja meidän täytyy katsoa, millä tavalla pystymme selittämään kansalaisillemme, että se, miten näitä asioita viedään eteenpäin, niin meidän täytyy käydä tästä keskustelua vielä ensi vuonna. Tähän liittyy muitakin ongelmia, joista nyt vielä emme puhuneet, mutta esimerkiksi populistit tulevat hyödyntämään tätä erittäin tehokkaasti Eurooppaa vastaan ja eurooppalaisia demokratioita vastaan ja Euroopan tulevaisuutta vastaan. Eli meidän täytyy paremmin pystyä selittämään, millä tavalla talousarviota ja näitä lainsäädännöllisiä poliittisia toimia ja näitä kapasiteetteja voidaan hyödyntää, joiden avulla voidemme löytää ongelmiin ratkaisuja. Tämä tärkeä aihe myöskin vaaleissa. Eli näissä asioissa meillä on ongelmia ratkaistavana. Eli tämän vastuuvapauden yhteydessä voisimme myöskin syventyä siihen, miten voidaan tehdä näkyväksi nämä muut toimet, ja tämähän liittyy lainsäädäntötyöhön, poliittiseen toimintaan, täytäntöönpanoon ja myöskin hallintoon ja kaupallisiin kysymyksiin. Nekin ovat vipuja, joiden avulla voidaan auttaa kansalaisia ja voidaan maksimoida tämä yksi, yhden prosentin budjetti. Siihen me pyrimme, mutta todellisuudessa sen vaikutus on paljon suurempi. Kiitos. Kiitos presidentti Leene, olkaa hyvä. Dank, Frau Ajala. Vier Bemerkungen Kiitos edustaja Ajala. Neljä kommenttia. Ensinnäkin kyllä on edistytty merkittävästi, kun komissio nyt ehdottaa, että jos ajatellaan ralleja N plus 3 menettelystä, nyt no siirrytään N plus 2 menettelyyn, se on tavoite. N plus 3 menettely, hän laadittiin vain siksi, että finanssikriisin jälkeen oli jäsenvaltioita, joissa oli ongelmia liittyen näihin täytäviin välineisiin. Ja finanssikriisihän on nyt jo muutaman vuoden takaa, joten nyt olisi tullut aika siirtyä pois tuosta poikkeusjärjestelystä ja mennä takaisin tavalliseen toimintaan. Ja suoraan sanottuna ei meillä ole mitään ralleja vasta maksamattomiin sitoumuksiin, mutta se kuuluu kaikkiin budjetteihin. Mikä me huolestuttaa on tämä ulottuvuus, joka tässä nyt on. Eli on nyt tultu tilanteeseen, jossa rallien määrä on kaksi kertaa enemmän kuin mitä budjetti itse on, joten se luo epävarmuutta mutta se ei ole ideaalia. Tällaista ei pitäisi olla. Ja näin olen pyyntömme, että pitää nyt tulla suuntauksen muutos, trendin muutos ja toivon, että Lansarvallan käyttäjä ja komissio haluaa tätä myös ja seuraa tuota polkua. Jäsenvaltiot varmaankin haluaisivat tosi N plus XY, mutta sehän ei nyt käy päin, se ei ole mahdollista. Sen takia prosessi on nyt menossa oikeaan suuntaan. Se pitää myös panna täytäntöön sitten konkreettisesti viittaisin myös siihen, että tietysti on nostettajien niin teitä välillä kutosataltaan yksinkertaistamista, esimerkiksi suorien maksujen kautta ja toisaalta sitten myös tehokkuus ja performance on tässä tärkeässä osassa. No, tässä pitää yrittää löytää tasapaino. Tietysti on ihan oikein yksinkertaistaa periaatteessa, mutta se ei aina vain käy. Käytännössä sitäkin ymmärrän. On tapauksia, jossa pyritään yksinkertaistamiseen ja sitten kuitenkin tarvitaan monimutkaisia sääntöjä ja mutta ei se olla niin monimutkaista, että loppujen lopuksi sitten tässä virhetaso kasvaa. Se ei ole helppo tie, mutta pitää katsoa, että löydetään oikea tasapaino jotenkin. Mitä tulee vastaavuusmenettelyyn, ne no voit olla varmoja, että tätä prosessia täysimääräisesti tulemme tukemaan. MFF-aiheena, no tästä puhuinkin jo. Tulevina viikkoina tulemme laatimaan tästä useita asiakirjoja, lausuntoja – mietintöjä ja muita tekstejä. Toivon, että voitte käyttää hyödyksenä näitä tekstejä. Sitten myös RAL maksamat olevat sitoumukset, niitäkin analysoidaan vielä tarkemmin. en nyt ehkä näiden lausuntojen puitteissa, mutta no presidenttinä tulen tätä ehdotusta käymään läpi. Eli pitäisi pohtia, josko pitäisi analysoida näitä syitä, miksi näitä ralleja on tuossa määrin – ja voisiko pohtia vielä konkreettisia ratkaisuehdotuksia, miten asioita voitaisiin parantaa, viittaisin siitä jokin aikaa sitten. Meillä oli Jaspereista lausunto, ja sinne piti pohtia hallinnosta tehokkuutta jäsenvaltioissa. Ja tuo asiakirja on melko kriittinen, ja ehkä sitten sinne pohtii, miten muitakin välineitä voitaisiin löytää – joiden kautta tavoitteisiin päästäisiin paremmin. Sitten maahanmuuttoaihe, no se on tietysti uusi painopiste olla meidän Me Tiedätte, että kolmas kamari ei yksin pohdi ulkopoliittisia kysymyksiä, vaan pohtii myös oikeusvaltiokysymyksiä, maahanmuuttokysymyksiä ja muitakin aiheita, jotka tähän liittyvät tällä hetkellä. On myös toiseksi teksti maahanmuutosta sitä työstetään ja se julkaistaan tässä lähiaikoina. Ja varmasti sitten saatte siitäkin lisätietoja tilintarkastustuomioistuimen näkökulmasta katsottuna. Sinäpä minun kommenttini siihen, mitä esittelijä sanoi. Kiitos. Kiitos. Sitten että No olen itse epp varustelija joten annan itselleni ensimmäiseksi puheenvuoron. Herra presidentti, kiitos vuosikertomuksesta. Tämä on höllinen teksti, mutta muutama virke toistuu joka vuosi. Ja kaikissa erityiskertomuksissa ja jokaisessa vuosikertomuksessa tulee ilmi, että komissio nämä, ei käytä näitä tietoja, joita sillä on. Sanotaanko, että se käyttää niitä riittämättömästi, näitä tietoja. No se ei niitä kyllä käytä. Näin on tilanne. Tarkastustuomioistuin, onko se nyt pohtinut, miksi näin on, miksi komissio ei näitä tietojaan käytä ja toimin. No ehkä komission jäsen teillekin tämä kysymys, miksi nämä tiedot, jotka tässä ovat, eivät ole tulleet käytetyiksi. Tässä on myös kyse siitä, miten jäsenvaltioiden viranomaisten kanssa sitten toimitaan. Siinä ensimmäinen kysymykseni. Toinen kysymys oli nämä vuosittaiset toimintakertomukset. No tässäkin on toisteltu samoja asioita joka vuosi enemmän. vuosittaiset toimintakertomukset Siinä puhutaan tilastoiluttavuudesta muun muassa. No kiitos komission tiimille, koska tämä tunnustettiin ongelmaksi. Tämä on pitkään ollut näin. Eli kysymys kuuluu. No ehkä voisitte vielä sanoa tästäkin jotain. Tilastojen luotettavuus ja kritisoitte noita vuosittaisia toimintakertomuksia, joissa lu, jotka ovat luussa kaksi ja sitten kolmas asia, rahoitusvälineet. on mielenkiintoisin tekstissänne minusta ainakin tuossa vuosikertomuksessa. Eli rahoitusvälineiden menot ovat nelinkertaistuneet, mutta edunsaajien saamat määrät, käyttömäärät ovat alle 10 prosenttia. Oletan, että pankit tässä taseitaan kaunistelevat, mutta tässä on oikeudellinen aukko, koska tähän asti pätevät säännökset eivät ole olleet riittäviä. Ja sitten tässä on puhuttu siitä, että on vain vanhoja lukuja ollut, vanhoja kertomuksia, hyvin vanhoja kertomuksia, joita on käytetty osittain, joten mitä, mikä teidän johtopäätöksenne on näissä rahoitusvälinekysymyksissä, koska minusta tämä on hyvin valitettavaa, että rahoitusvälineistä on tehty hyvän näkö, houkuttavan näköisiä, eli voitaisiin nopeasti panna täytäntöön investointeja, ne ovat nopeasti käytettävissä, mutta nyt sitten nähdään, että totuus on päinvastainen, eli mikä tapahtuu rahoitusvälineissä, ja sitten on on vielä noita vanhan jakson rahoitusvälineitä, joka on johtanut osittain jopa painajaismaisiin tilanteisiin. 8,5 miljardia euroa, jo tarkoista käytöstä ei ole tietoja, joten olisi hyvä nyt pohtia, mitä voidaan tehdä, jotta tässä voitaisiin edistyä. Eli kun kaksi prosenttia tässä on mikä, on tästä johtopäätöksenne. Ja sitten sitten pitää pohtia sitä, miten tämä virhetaso on tarkalleen ottaen syntynyt. Se on vapauttavaa, että virhetaso on laskemaan päin. Se on hyvä ja tärkeä, koska voimme nyt huomata, että hyviä tuloksia on tullut, mutta kun näen, että miten ennakkorahoitus on niin vahvassa roolissa, jotta voidaan kaunistaa noita lopputuloksia ja sitten oikaisuja, niin sitten on tässäkin kyllä – ongelma, jota pitää pohtia. Siinä olet kysymykseni. Ja nyt jatketaan eteenpäin. Martina Lavajova, Alde. Thank you very much, Madam Chair. Uh... Kiitos puheenjohtaja, hyvä komissio, hyvä puheenjohtaja. Tilintarkastustuomioistuinta kiittäisin ensin hyvin hyvästä ja kattavasta vuosikertomuksesta hyvästä työstä. Tietysti voitte hyvin kuvitella, että siellä oli tärkeitä tietoja – se, että keskitytään suoritukseen, on ollut Aldelle vuosien ajan etusijalla ja uskomme, että luku suorituksista antaa lisäarvoa vastuuvapausmenettelyyn. Juuri kuulin, että komissio ei käytä omia suoritustietojaan ajoissa. Ja mikä vieläkin tärkeämpää, olen huolissani, että komissio ei käytä tarpeeksi sitä ohjatakseen ja suunnitellakseen tarvittavia oikaisevia toimia budjetissa. Komission pitäisi näyttää esimerkkiä, käyttää paremmin omia suoritustietojaan ja kehittää sisäistä kulttuuriaan, jossa keskitytään enemmän suoritukseen. Minulle on olennaista, että komissio antaa vastuuvapausviranomaiselle tietoja siitä, miten tärkeää suoritustietoja on käytetty komission päätöksenteossa. Ja mikä todellakin on yllättävää äh, kertomuksessa on se, että korvausperusteisten kulujen rakenne on aina sama. Melkein kaikki virheet alalla johtuivat äh, tukikelpoisten kustannuksen korvaamisesta tai siitä, että on tuettu äh, sellaisia hankkeita, jotka ovat tukikelpoisia 93 prosenttia. Sen vuoksi yksinkertaistaminen. Eli jos valantoelin ei pysty tekemään eroa tukikelpoisten ja tukikelvottomien ohjelmien tai kulujen välillä, niin en ole yllättynyt, että se voi olla vaikea myös edunsaajille. Eli ensimmäinen kysymykseni on tämän suuntainen virheiden rakenteesta. Haluaisin kysyä sekä tilintarkastustuomioistuimelta että komissiolta, että mitä yksinkertaistamisessa pitäisi tehdä, jotta voidaan parantaa sitä, miten yleisesti ymmärretään tukikelpoiset hankkeet, kustannukset, koska jos tähän kysymykseen löydetään vastaus, niin ehkäpä 90 prosenttia virheistä voidaan äh, näissä korvausperusteisissa maksuissa välttää. Sitten tulot. Myöhemmin tänään parlamentti äänestää päätöslauselmasta, joka koskee tullipetoksia ja omien varojen suojelua. Se mainitaan myöskin tilintarkastustuomioistuimen Olafin vuosikertomuksissa. Ja nyt tilintarkastustuomioistuimelle kysymys, mitä pitäisi tehdä, jotta voidaan varmistaa, että tullimaksut kerätään asianmukaisesti kaikissa maahantulopisteissä, jotta voidaan varmistaa perinteisten omien varojen keruu EUlle. Kiitos. Kiitos Flanaganin niin, tilalla De Jong. Olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja. Pahoitut, että kollegan piti poistua. Voin puhua lyhyesti. Kokonaiskuva menee oikeaan, konsta menee oikeaan suuntaan. Varmasti me kaikki olemme samaa mieltä. Olemme kirjanneet useita havaintoja kollegoilta. Sitten tarkka kysymys, mitä tulee kohesiovaroihin viime vuonna. No, tämä otettiin alaviitteeseen, mutta silti jossakin tämä on löydettävissä – tuo havainto, että arvioittu virhetaso kohesiolle ei sisällä näitä maksurahoitusvälineisiin 16 ja se vastasi 2,5 miljardia euroa ja sitä pidettiin tuon toki kelpoisuusjakson ulkopuolisena. Näin siis neuvoston asetuksessa sanottiin. Hän tietää, paljonko tuo määrä on tänä vuonna, koska Meillä oli laaja keskustelu valiokunnassa tästä, pitäisikö tähän puuttua, koska tämä ei ole legitiimiä, se ei ole sääntöjen mukaista. Ja se olisi johtanut virhetasoa, 2 prosenttia tuon aikaisemman mainitun lisäksi, jonka tuomme tilastumistoon mainitsi. Ja sitten toinen havainto huomaisin, että turvallisuus- ja kansalaisuussektori ei ole tullut tarkasteltuna tässä kertomuksessa. Vetoisin, että ensi vuonna – tämä muuttuisi. Tämä on ala, joka on äärimmäisen tärkeä. On mainittu jo maahanmuutto- ja muuttoliikekysymykset. Täällä on puuttumassa turvapaikkaviraston kanssa ja näistä asioista ja ajatellen tulevaisuutta, kun tulee enemmän, enemmän varoja tuohon suuntaan. Toivoisin, että tuo ala olisi etusijaisempi kuin tässä kertomuksessa. Viimeinen havainto. Olen hyvin huolissani näistä luvuista, jotka liittyvät nyt Junker-rahastoon. Maksut, joita puuttuu paitsi no, kuten juuri keskustelimme Beneluxissa, mutta muilta osin erityisesti maissa, joista tarvitaan eniten, on valtava maksurästin Tämä Tarkoittaako tämä sitä, että ehkäpä käytännössä tämä rahasto ei toimi ja että pitäisi ehkäpä nyt käydä läpi koko rahaston rakenne uusiksi läpi. Onko teillä ajatuksia tästä, miten tätä voitaisiin parantaa? Kiitos. Kollegi Staas, bitte. Edustaja Staas. Eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää Leeneä ja muita kollegoitakin ja myöskin tiimiänne. Täytyy muistaa, että jokaisen tällaisen tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen takana on suuri tiimi, joka on tehnyt työtä. Tämä nyt toinen kerta, peräkkäin, kun tämä vuosikertomus tulee hyvin varhaisessa vaiheessa ja siitä on meille apua. Ja olen iloinen siitä, että virastoihin liittyviä suosituksia saadaan myöskin nopeasti yli kuukausi aikaisemmin kuin aikaisempina vuosina. Ja sitten tämä vuosikertomus ja mitä olemme pystyneet siitä lukemaan. Kuten Dennis sanoi, oikeaan suuntaan ollaan menemässä. Suurempia virheitä ei ole esiintynyt. Tämä on hyvä suuntaus. No sitten voimme todeta, että meillä on hyvin paljon tietoa käytettävissä. Jäsenvaltiot tietävät, komissio tietää, mutta näitä tietoja ei käytetä, jotta näitä virheprosentteja saataisiin vielä alemmas. Kun katsotaan vaikka työmahdollisuuksia, siellä 4,2 prosenttia se voitaisiin laskea 2,7 prosenttiin. Ja sitten tässä toisessa kohdassa on 2,4 prosenttia, se voitaisiin saada alle 2 prosenttiin. Ja sitten kehitysrahasto, siellä on rahasto, kyse on miljardeista, ja 4,5 prosenttia on tässä virheprosentti. Ja jos tietoja olisi käytetty, niin sitten virheprosentti olisi voinut laskea 2,8 prosenttiin. Eli Jo aikaisemmilla kausilla on pyritty löytämään toimintatapa, jotta jäsenvaltioissa kansalliset viranomaiset ja komissiot olisivat pakotettuina toimittamaan näitä tietoja. Olemme esittäneet erilaisia ehdotuksia, mutta mitä ne oli tapahtunut, jäsenvaltiot eivät pääse yksimielisyyteen. Ja Ajala Sender, tälläkin kertaa vastuuvapauden yhteydessä täytyy löytää hyvä metodi. Ja kolmas asia, Dennis puhui tästä jo, eli käyttämättä olevat varat. Tästä on puhuttu sivuilla 16 ja 17 tässä lehtisessä, jonka saimme eilen. Eli tästä voi lukea, että nyt kun ollaan tämän rahoituskehyksen loppu, loppuvaiheessa, niin se saat, saattaa johtaa suurempiin riskeihin, mitä tulee näiden maksamattoman olevien sitoumuksiin, ja niitä ehkä pystytään ajoissa hoitamaan ja tekemään niistä maksuja. Ja kyllä on siis kahdesta, yli 270 miljardista eurosta, mutta sitten sivulla 17 on taulukko, ja siellä on vielä maita, jos verrataan nyt poliittisiin tavoitteisiin, niin siellä tämä jälkeenjääneisyys on yli 10 prosenttia. Ja nämä ovat uusia jäsenvaltioita. Tämä on kyllä poliittisesti aika suuri ongelma. Jossain vaiheessa keskustellaan rahoituskehyksestä ja kehityksestä ja sitten mietitään, no, mistä nämä rahat sitten saadaan. Eli haluaisin nyt kysyä komission jäseneltä, kuinka aiotte puuttua tähän poliittiseen ongelmaan. Ja siellä on joukko maita, jotka jo tällä hetkellä eivät oikein tunne oloaan mukavaksi EU:ssa ja kyse on uusista jäsenvaltioista. Ja sitten vielä joku asia, joka ei ole tässä kertomuksessa mukana. Eli presidentti Leinen. Voisimme puhua nyt jäsenestä, joka on Olafin tutkimuksen kohteena. Tästä on ollut suljet, kokouksia suljetun ovin. Olafin raporttia en vielä ole lukenut itse, mutta haluaisin kysyä. Minusta tuntuu, että tämä jäsen on nyt piinapenkissä. Häntä on syytetty erittäin vakavista asioista. En nyt osaa kuvitella, että 12 vuoden ajan hän oli ainoa, joka olisi syyllistynyt tämän tyyppisiin tekoihin. Perkään nyt, että tilitarkastustoimijoissa on ollut tietynlainen kulttuuri, ja on ikävä, että te nyt presidenttinä, tähän olette ryhtyneet toimiin, mutta siellä on ollut petoksen kulttuuria vallalla tilintarkastustuomioistuimella, joka mahdollisti tällaisen toiminnan. Ja haluaisin, että tämä henkilö, joka nyt on piinapenkissä, hän nyt sitten kantaa vastuunsa. Silloinen presidentti kantoi vastuunsa ja myöskin pää, tilitarkastustuomioistuimen pääsihteeri. Oliko riittävästi sisäisiä tarkistuksia? Miten on mahdollista 12 vuoden ajan hän on pystynyt toimimaan tällä tavalla? Eli haluaisin kysyä teistä tästä ja onko teillä muita tapauksia tutkittavana? Ja jos ei ole, niin haluaisin pyytää, että tilintarkastustoimiston tekee tutkimuksen kaikkien tilintarkastustoimiston jäsenten toimintaa, jotka olivat jäseniä siihen aikaan. Ja täytyy katsoa, oliko tämä poikkeus vai oliko tämä ihan yleinen käytäntö. Tämä on tilintarkastustoimiston etu, että tämä asia saadaan selvitettyä. Muita varustelijoita tai ryhmiä. Edustaja paikalla presidentti, olkaa hyvä. Ehdottaisin, että kollega Lazarus ottaa kysymys, kantaa erityiskysymyksiin ja sitten minä käsittelen niitä kysymyksiä, jotka jäävät vielä yli, muun muassa tämä viimeinen. Lazarus, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja, presidentti. Käsittelen ensin Ruva Greslen kysymyksiä. Ja sitten herästäisi, miksi syy, mikä on se syy, miksi kun on näitä kaikkia tietoja, miksi niitä ei käytetä virheiden oikaisemiseen. Ei pelkästään komissio, vaan tämä koskee myös jäsenvaltioiden viranomaisia. Ei ole mitään yleisvastausta, miksi näin käy. Se voi johtua useasta syystä. Säätötiedot kirjataan epätäydellisesti. Ei ole selkeitä ohjeita, tarpeeksi selkeitä komissiolta. Ei ole tarpeeksi koulutusta auditointiviranomaisille, eikä tarpeeksi komission valvontaa, kun ajatellaan jäsenvaltioiden viranomaisia. Yksi esimerkki, joka kohdattiin tänä vuonna operatiivisessa ohjelmassa, jossa käytettiin rahoitusvälineitä, ja kun haluttiin auttaa PK-yrittäjiä, niin siinä tuli selville, että 80 prosenttia summasta meni yrittäjille, jotka eivät olleet pieniä. Tarkastusviranomaiset tarkistivat sen, että rahat oli rahoitusvälineestä maksettu, mutta ei menty pidemmälle. Siihen jäätiin. Kun komissio sai jäsenvaltion viranomaiselta vuosiselvityksen, niin eivät tarkistaneet tätä tietoa. Kirjasivat aina, että se on toimitettu. Jos olisi ponnisteltu tarpeeksi, niin virheaste olisi ollut pienempi kuin nyt. Sitten Rovalla Pajovas, Pajovan kysymys. Mitä voidaan tehdä vireasteen vähettämiseksi tukikelpoisissa kustannuksissa kuluissa? Sama vastaus enemmän koulutusta, valvontaa komissiolta. Rovala Bajova kysyi myös, mitä voitaisiin tehdä, jotta tullimaksut kannattaisiin asianmukaisesti. Komission pitäisi varmistaa, että voimavaroja on tarpeeksi käytössä sen varmistamiseen, että tullimaksut kerätään asianmukaisesti. Herra de Jong otti esille asian kaksi miljardia euroa viime vuoden vuosikertomuksesta, jota ei ole otettu mukaan virheasteeseen. Se oli yksittäistapaus. Käyttöaikaa pidennettiin siinä kohtaa ja sama tilannetta ei tänä vuonna ole. Herra de Jong otti esille myös kysymyksen siitä, että tehtäisiin erityisarvio kansalaisuudesta ja turvallisuudesta. Siltä alalta voimavaramme ovat rajoitetut täytyy niillä tehdä paras mahdollinen tulos. Menot turvallisuuteen ja kansalaisuuteen ovat noin kaksi miljardia. Ja mielestämme voimavaroja ei käytettäisi hyvin, että tehtäisiin erityisarviointi. Mutta transaktiotestausta tehdään niin, että kerätään vaati, vaatimiamme tietoja ja tarvioidaan budjettia kokonaisuudessaan. Mutta kuten presidentti sanoi, suoritustarkistuksia tehdään näiltä osin aika paljon. Ja kuten presidentti selitti, niin Kamarin kolme toimivaltuuksia on laajennettu niin, että voidaan keskittyä tai jaosto kolmen, että voidaan keskittyä tähän. Herra de Jong otti myös esille kysymyksen Junckerin suunnitelmasta. Saavutetaanko sillä tavoitteet, joita halutaan saavuttaa? Ihan pian vuoden loppuun mennessä julkaisemme erityiskertomuksen suoritustarkastuksen siitä, miten Junckerin suunnitelma edistyy ja saavutetaanko siinä asetetut tavoitteet. Kiitos. Kiitos Eli kollega Lazarov. Muutama asia jäi vielä yli. Ensinnäkin no rahoitusvälinekysymykset. No, ei tämä kestä enää muutama viikko. Tulee tuo ESIR-mietintö. Oletan, että että saatte siitäkin sitten lisätietoja, kun pohditaan sitä, miten tehokkaita toimivia rahoitusvälineet ovat, miten tämä jako tapahtuu, miten toimiva ja tehokas tämä on kaiken kaikkiaan. Ja tuossa kertomuksessa saatte sitten konkreettisempia vastauksia, mitä nyt voimme vastata vuosikertomuksen puitteissa. Sitten mitä tulee tutkimusalaan, no en nyt tässä voi antaa mitään konkreettisia tietoja yleistäen. jättäisin vain, että ehkäpä tämän kysymyksen pattaisin konkreettisesti, kun tuo esittelijä on paikalla sitten, niin voisin kesku- voitaisiin keskustella hänen kanssaan siitä. Ehkäpä hänellä on tästä enemmän tietoa kuin mitä minulla on, jos ajatellaan tuota alaa, vuosikertomuksesta tuota sektoria. Sitten nämä suoritukset, performance-kysymykset. No, kiitos, että sitä ylistitte, mutta haluan vielä parantaa tätä entisestään elokuun, siis lokakuun lopussa – me käymme näitä asioita läpi. Tilintarkastustuomioistuimessa kongressiehdotuksia annetaan sitten siitä, miten tämä raportointi voidaan parantaa vuosikertomuksessa tuolta osin. Tässä on tiettyjä ideoita ja niistä keskustella sitten. Tätä ei missään lyhyessä ajassa ratkaista varmaankaan, mutta tietysti tiukka aikataulu, johon olemme sidottuna vuosikertomuksen puitteissa, on performance-kysymyksessä haitaksi ja pitää sitten pohtia, josko jollakin tapaa tämä ratkaista, mutta nyt on vielä liian varhaista sanoa konkreettisesti, mihin suuntaan tämä menee. suomistuin pohtii tätä kyllä sitten tarkkaan, miten tätä performance-tasoa voidaan parantaa entisestään, jotta voidaan antaa höllisempiä tietoja vielä sitten maahanmuuttomuutolle kysymykset, no ehkä vielä tähän kommentti on oikein, että vuosikertomuksessa pitää tarkastella sitä, miten varojamme käytetään, ajatellen niitä tietoja, joita keräämme, mutta maahanmuutto on painopistealue, sanoin sen jo aikaisemmin, kun vastasin siihen, mitä edustaja Ajala Sender sanoi, kolmas kamari, no se on sen painopistealue ja vieläkin nämä kertomuksia tulee olemaan tältä alalta ja sitten sitten tuotte saman tästä enemmänkin tietoja tulevina vuosina, koska aivan kuten De Jong sanoi, niin tällä on erityisen suuri poliittinen painoarvo. Ehkä nämä summat ovat pieniä, jotka siinä näyttäisi olevan, mutta joka tapauksessa kannattaa tähän kiinnittää huomiota. Ja tässä tulemme myös seuraamaan näitä rahoja katsomaan, että siellä missä sektorilla, niin siellä pitää erityisesti pohtia tehokkuus- ja toimivuuskysymyksiä sitä jäljellä on vielä viimeinen kysymys Staasilta. No Staas, tämä on hieman hankala tilanne nyt minulle, koska saan käsitellä vain suljetuin oviin tätä aihetta, joten ymmärtäkää, että annan tähän nyt vain hyvin yleisluontoisen kommentin. No, tilintarkastustuomioistuin ottaa tämän vakavasti, tämän asian. Kyllä, asioita tutkitaan, se on ihan selvää, tässä on tutkintaa. Tästä tulee tämän johtopäätöksiä, se on ihan selvää. Ja se on teille sama, mitä sanoin tuossakin kokouksessa tulen takaisin valiokuntaan ja raportoin tästä asiasta myöhemmin. Enempää en nyt voi tässä kohtaa sanoa, koska tämä on julkinen kokous ja yksityiskohdista ei voida nyt puhua sitten, kun ei ole suljetun ovin. Siinäpä kaikki. Kiitos. Ehdotan koordinaattoreille, että saisimme tuon Olaf-raportin sitten luottamuksellisuusehdon. Komission jäsen, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollegat. Ihan lyhyt vastaus. Euroopan kehitysrahasto, siellä virhetaso on 3,3 noussut 4,5 prosenttiin. Suhtaudun ihan vakavasti, mutta juuri tällä alueella toteutetaan hankkeita kumppanien kanssa, joilla on hyvin suuri riskialttius. Nämä järjestelyt ovat monimutkaisia Me opimme lisää näiden hankkeiden täytäntöönpanon aikana. Ja siksi on tärkeää, että kun on tehty tarkistuksia, kun mahdollisesti on peritty varoja takaisin, niin lopullinen virhetaso oli 1,18 prosenttia. Ja se on ihan kelvollinen lukema. Ja toiseksi Käytämmekö hyväksämme kaikkia tietoja? Kyllä, me hyödynnämme kaikkia tietoja. Me käymme läpi kaikki saamamme tiedot ja hyödynnämme niitä. Näin olemme tehneet jo vuosikymmeniä. Esimerkiksi uskon, että parlamentissa hallinnossa toimitaan ihan samalla tavalla. Ja jos ajatellaan vuoden 2007 vuoden tietoja, niin näitä kaikkia tietoja ei vielä ole näkyvästi käytetty, vaan niitä vielä ollaan muokkaamassa. Ja ehkä niistä saadaan sitten tuloksia ensi vuonna, ja ehkä ensi vuonna esimerkiksi peritään tiettyjä varoja takaisin. Eli hallinnossa tehdään perinpohjasta, mutta hiukan hidasta työtä. Eli kaikkia tietoja ei nyt ihan vielä voida hyödyntää ennen näitä tuloksia. Sitten kansallisen tason rahoitusvälineet ovat myöskin keskeinen asia. Myöskin kansallisella ja aluetasolla hyödynnetään näitä varoja. Siellähän on näitä innovatiivisia rahoitusvälineitä. Talousarvion puitteissa on vain rajallisia mahdollisuuksia auttaa jäsenvaltioita tässä rahoituskehysten osalta on puhuttu valvontamahdollisuuksista EUn tasolla koskien kansallisen tason välineitä ja näitä mahdollisuuksia tulisi huomattavasti laajentaa. Sitten raportointivelvollisuus, joita jäsenvaltioiden tulee noudattaa. Niitäkin vahvistetaan seuraavissa rahoituskehyksissä. Ja kun neuvotellaan monivuotisesta rahoituskehyksestä, niin nämä asiat otetaan siellä jo huomioon, eikä niitä saa heikentää parlamentin ja neuvoston välisissä neuvotteluissa. No eilen täysistunnossa käsiteltiin näitä asioita. Ja jos näitä takaisin rahoja käytetään uudelleen, niin siitähän on hyötyä kansallisille viranomaisille. Eli kansalliset tulliviranomaiset saavat tehdä erittäin pätevää ja tehokasta työtä, ja näin useimmiten on. Mutta kun kyse on sitten leikkauksista, niin silloin monissa jäsenvaltioissa tulliviranomaiset viime vuosina eivät ole saaneet lisävaltuuksia, vaan heidän toimintamahdollisuutensa ovat vähentyneet. Ja he eivät ole vastuussa ainoastaan tullivalvonnasta, vaan muunkin tyyppisestä valvonnasta ja tarkistuksista tavaraliikenteessä. Nämä asiat koskettavat jäsenvaltioita suoraan. Ja lisäksi täytyy tarkistaa, miten jäsenvaltioiden intressit voidaan ottaa huomioon ja miten voidaan parantaa tulliviranomaisten tehokkuutta itse esimerkiksi, kun ajatellaan rahoituskehysehdotustamme, niin me haluamme, että ne tullimaksuosuudet, jotka jäävät jäsenvaltioon, niin ne alennettaisiin 20 prosentista 10 prosenttiin. Tämä koskee erityisesti jäsenvaltioita, joissa on suuria satamia niissähän on tärkeitä satamia, joissa on hyvin paljon tavaraliikettä. Esimerkiksi Bremerhaven, Hampuri, Genova, Antwerpen. Eli kun tämä osuus on 20 prosenttia, niin sitten jäsenvaltioiden kannattaa tehdä tarkistuksia. 10 prosenttia on objektiivisesti ehkä oikein, mutta viime kädessä ei kuitenkaan ehkä järkevää. Eli olen valmis kyllä tästä keskustelemaan syvällisemmin. Odottelemme mielenkiinnolla tilintarkastusomistamme kertomusta Junckerin sopimuksesta tai suunnitelmasta. Ja katsoa, millainen kustannustehokkuus näissä toimissa on ollut, miten on saatu aikaan tuloksia. Otamme vastaan tilintarkastusomistuimen kritiikin, mutta toisin kuin kohesio niin tässä ei ole mitään maa osuuksia, eli ei ole mitään tiettyä osuutta, joka maksettaisiin jollekin tietylle jäsenvaltiolle tai alueelle, vaan kyse on laadusta, hankkeiden laadusta. Eli on vielä paljon jäsenvaltioita, jotka eivät ole ollenkaan tässä oikeastaan mukana, ja toiset taas erittäin paljon. Meidän täytyy taata nämä välineet ja suojella niitä, jotka ovat Junckerin suunnitelmassa – ja kun ajatellaan tätä Invest EU-suunnitelmaa, niin otamme sen mukaan sitten ensi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Kiitos. Kiitos komission jäsen. Ehkä tulee kysymys, miksi komissio ei näitä tietojaan käytä, koska olettamus, että nyt joka kerta on kyse eri virheistä, joita ei oltaisi voitu ennakoida. No, tätä vastusta näin ei ole tässä nyt on melko paljon asiaa tietysti, joita pitää käsitellä. Se on mielenkiintoista sitten pohtia juuri tätä kysymystä, miksi näitä tietoja ei käytetä, kun ne osittain ainakin toistuvat vuodesta toiseen. Tämä nyt oli vain tällainen kommentti. No, valiokunta tulee tiivisti lukemaan tämän tekstin läpi. Kiitos. No niin, nyt sitten valiokunnan jäsenet. Sarvama, olkaa hyvä. Thank you, Chair. Mr. Kiitos puheenjohtaja presidentti. Aika hyvää työtä tehty ensinnäkin. Niin komission jäsenkin on tärkeää toimia. Hyvä, että olette paikalla. Muutama kriittinen näkökohta toivottavasti minulta tämän jo aika laajan keskustelun jälkeen. No ensinnäkin kukaan ei äh, ilmeisesti kiittänyt teitä vielä tästä hyvin holiday seasonin englanniksi suomeksi juhlakausi. Se on aloitettu, äh, ilmeisesti sille hyvää käännöstä ei ole, kun äh, eihän tämä mikään juhlapäivä holiday ole äh, valiokunnalle. Mutta tästä juhlakausi alkaa hyvin varhain. Haluan kehua teitä myös siitä, että olette painottanut restalikidemäärien merkitystä. Palaan siihenkin lyhyesti. Tässä sitä taas ollaan. Joka vuosi näin todetaan. Se tietysti koskee komissiotakin, mutta jotain täytyy selkeästikin tehdä. Näiden maksuvajeiden kanssa ei voida elää, jotka vain kasvavat ja kasvavat kunkin rahoitus monivuotisen rahoituskehyksen loppua kohti. Muutama kriittinen näkökohta otsakkeiden mukaan. Otsake yksi. Tässä taitaa olla selkeä viesti komissiolle tukikelvottomista kuluista, joita edunsaajat tässä ilmoittavat. Jotain täytyy olla prosesseissa pielessä ja niiden valvonnassa. Jos kun tarkastelemme näitä määriä, ne ovat suhteellisen suuria. Tukikelvottomien osuus on aika suuri vielä. Mutta kaksi suurinta asiaa tietysti ovat maatalous ja kohesio. Sanoisin maataloudesta, että kun katson 2,4 virheaste kokonaisuudessaan, me kaikki tiedämme, mitä ensimmäisessä pilarissa on mutta täytyy tietää enemmän yksityiskohdista, koska toinen pilari ja maaseudun kehitys ovat siellä virheaste on edelleen korkealla. Mikä todellinen kuva on? Pelkäänpä vieläkin vähän epäselvä valiokunnan jäsenille. Ja meidän täytyy pystyä tarkastelemaan hyvin yksityiskohtaisesti tekijöitä numeroiden takana. Kohesio. Siinäkin kysymys. Kun täytyy sanoa, että en oikeastaan ymmärrä, miten tullaan jotenkin siihen johtopäätökseen. Niin, tai tarkastan nyt vielä. Sanotteko, että 3,0 virheaste – johtuu poikkeuksellisen pienestä määrästä hyväksyttyjä menoja. Vain kahdeksan miljardia on se määrä, jota tarkastellaan, koska en, en ymmärrä, miten se vaikuttaa virheasteeseen sinänsä. Ja myöskin odotatte, että tietysti tämä rahoituskehyksen loppua kohti 2018, niin tämä lukumäärä on taipuvainen kasvamaan. Mutta miten se sinällään vaikuttaa virheasteeseen? No sitten lopuksi kriittinen huomio EDFstä. Ja korjatkaa nyt, jos olen väärässä, mutta jos ymmärrän oikein, kun komissiolla on huomattavaa joustovaraa päättäessään, että onko tukikelpoisuusehdot täytetty, ja siteeraan nyt tätä auditointimuistiota. Tämän vuoksi ja sen vuoksi, miten paljon käytetään väärin kansallisella tasolla, niin ei välttämättä johda siihen, että virheet auditoinneissa havaitaan. Eli nyt kun 3,3 nousee 4,5, niin huolimatta siitä, mitä tässä on ilmoitettu, niin kaikki tiedämme, Tässä on kolmansia osapuolia ja hyvin riskialttiita alueita, kuten komissio sen Ottinger mainitsi. Mutta mieti vain, mikä niin kutsuttu todellinen virheaste olisi EDFissä. Error rate. So we, and this again repeating myself year after year. Toistan tässä itseäni vuosi vuodelta, mutta enemmän avoimuutta täytyy olla näiden varojen kanssa. Todellakin lisää avoimuutta koska muuten emme pysty sanomaan talousarvion tarkastusvaliokuntana, eh, missä määrin tässä on tuhlausta ja missä määrin ei. Kollegi Liberatski, pitää. Liberatski, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Presidentti Leder, komission jäsen Oettinger, esittelijän, varjoesittelijöiden puheenvuorojen jälkeen, jos sopii, niin en käsittele negatiivisia näkökohtia. Sen sijaan arvioisin, että neljää vuotta, kun olemme tehneet yhteistyötä komission sen Ottingerin kanssa, tarkastustuomioistuimen kanssa, budjet, talousarvion valvontavaliokunta. Ensimmäinen huomio on seuraava merkittävää edistystä vuosien aikana saavutettu. Se, mitä nyt kuulemme virheasteesta, on selkeästi pienempi sekä prosenttiosuudella mitattuna että määrien osalta. Eli kyllä tässä on edistystä saavutettu. Sitten suurimmassa määrin on ymmärretty se, että yhteinen tavoitteemme on saada aikaan lisäarvoa, tuloksia ja äh, herra Lehner sitä painotti alustuksessaan. Olemme pit- Kyse on määrärahojen kohdentamisen vaikuttavuudesta, tehokkuudesta, se, että tarkistetaan, että on tulokset saavutettu, koska siitä suuressa määrin riippuu EUn julkinen kuva tietysti kontekstista ymmärsin, vaikka sitä ei sanottukaan suoraan, että jos huonosti käytetään rahat, niin mieluummin ei käytetä ollenkaan. Parempi näyttää, että, että tehdään sitten säästöjä mieluummin kuin käytetään huonosti, koska se vaikuttaa maineeseen. Meillä on tietoisuus siitä, että nyt vuosi 2018 ja toinen puoli vuodesta 2017 tässä nämä puhuttiin tästä erosta, että mikä on maksu, toteutettujen maksujen ero näihin sitoumuksiin. Siinä todellakin on haaste. Mutta se ei muuta sitä, että eurooppalaisten rahastojen varat esimerkiksi suhteessa Puolaan se vaikuttaa jopa puolitoista prosenttia 2 prosenttia PKT-määrään vuosittain. Tämä on rahastojen vaikutus ja hyvä on, että näillä varoilla edistetään kehitystä. Ja sitten kun puhutaan huolesta avoimuudesta. Siinä on erilainen paradoksi kyseessä, kun usein puhutaan, että lisää sääntelyä, jotta oltaisiin avoimia. No jos toisaalta on liikaa sääntelyä, niin voi tulla ristiriita näiden välillä. Sitten onkin pienempi avoimuuden taso. Ja tietysti Sääntelyä pitäisi olla vain niin paljon kuin tarvitaan. Mutta jotta ymmärtäisimme, mihin varat menevät, mitä hyötyä siitä on saatu, mille tasolle on päästä, kuka on edunsaaja, niin sitä tietoa pitäisi olla mahdollisimman paljon. Ja sitten yksi näkökohta vielä yhteistyöstämme ja tästä kaudesta. Se oli presidentti Lennerin kantaa, että tarvitaan joustavuutta lisää. Voi osoittautua, että suunniteltu määrärahojen jako voi tarkoittaa sitä, että kohdennetaan uudelleen varoja. Ja olisi oikeastaan hyvä, jos sekä komissio, komissio ja Senöttinger, että presidentti Lenner oli sitten herkkiä sitä kohtaan, että uudelleen kohdentaminen voi osoittautua välttämättömäksi. Ja lopuksi, tässä oli hyvä kausi meillä kaikki me yhdessä mielestäni olemme tehneet paljon hyvää työtä. Ja olemme samanaikaisesti osoittaneet, että emme ole ylimielisiä ja tiedämme, että vielä on paljon tehtävääkin edessä. Haluaisin kiittää tästä kaikesta eh, presidenttiä, rouva puheenjohtajaa. Eli on ollut miellyttävää tehdä näin tehokasta työtä tässä valiokunnassa. Pahoittelen, että nyt pysty jäämään kuulemaan vastausta, vaan täytyy lähteä hoitamaan varapuheenjohtajan, varapuhemiehen tehtäviä, mutta kiitos kovasti. Frau Kollegin Schmidt, bitte. Edustaja Schmidt. Ja möchte zuerst einmal... Kiitos äh, ensi alkuun. Kollegalta löysin tämän ystävällismielisiä sanoja näin ollen. Voidaan mennä suoraan tähän kritiikkiin. Herra presidentti alussa sanotte, että mitä me huomasimme, että muutkin huomata ja tunnistaa, no miksi sitten muut eivät näitä ongelmia tunnistaneet ja ottaneet huomioon. Mutta lyhyt kysymys. No, Itävallan tilintarkastustoimiston jäsen Herich, hän eilen piti loistavan lehdistötilaisuuden ja ihan kummallisia asioita hän sitten sanoi eetteriin. Onko nyt ihan normaalia, että näin tehdään, koska mekin saimme tämän tekstin vasta eilen tietomme tämän kertomuksen. niin onko siis normaalia, että tilintarkastustoimiston jäsenet tulevat ja menevät ja sitten omien mieltymyksiensä mukaan näitä asioita suoltavat. No sitten komission jäsen Oettinger hyvin rohkea toiminta ja kun hän sanoi, että komissio tämän kertomuksen kirjaa tietoonsa tai sen tietoonsa tai sitten tämä virhetasohan koostuu johtuu lähes nor- pelkästään normaalista tapauksista eikä ole petoksellista tarkoitusperää. Tai sitten sanoi, että pitää toisaalta tarkastella, mitä jäsenvaltiossa tapahtuu, niin no nämä ovat sellaisia asioita, jotka siihen suuntaan, että kertomuksessa esimerkiksi edf kohdalla lukee, että komissio on antanut 2 miljoonaa euroa liikaa jollekin toimijoille. No 2 miljoonaa euroa, no mitä se nyt on? suhteessa siihen, että on 3,5 miljardia kokonaisuudessaan, jotka menevät kehitysrahaston kaiken kaikkiaan, niin ja sitten toisaalta, että komissio on, no ehkä ei vastaa näistä tietystä asioista, ehkäpä ei tarvitse selvittääkään. Ja ei näin olen voinut estää tiettyjen ongelmien syntymistä sen takia. Nämä ovat sellaisia asioita, jotka antavat paljon ajattelemisen aihetta. Minäkin olin joskus esittelijä kehitysapukysymyksissä. Ja tämä vielä seuraavaan asiaan. Siinä sanottiin, että budjettiapu on jotakin aivan mahtavaa. Minä aina kritisoin tätä budjettiapua paljon, koska tätä, tämä raha jätä jälkeen ja sen takia se on hankala kontrolloida – Senpä takia ehkä pari sanaa teiltä komission jäsenäistä budjettitukikysymyksistä. Sitten kertomuksessa oli tilintarkastustoimiston suosituksia komissiolle. Ja 25 prosenttia, vaan 6 prosenttia ohjelmista ei, ja sitten siinä välissä oli tästä osittaista täytäntöönpanoa, valvotaanko tätä nyt sitten joka vuosi, miten suositukset pannaan täytäntöön vai ei. Komission jäsenen mukaanhan voitaisiin ainakin olettaa, sen mukaan hän voisi olettaa, että näin kävisi, koska olet näitä vaikeita tapauksia. Tämmöisen komission mielestä siis, että oman tarpeen panna täytäntöön nämä kaikki suositukset Sitten vielä kysymys äh, näistä ralleista. Tiedän, että komissiosta äh, tämä minun etukseni ei saanut kovinkaan paljon vastakaikua, kun käytiin läpi tätä sellaista tilannetta, että rahaa joustavaa tekemään. ei, vaan raha menee kaikki, on sidottu kaikki tärkeisiin hankkeisiin, jos nyt sitten nähdään, että nämä summat vain kasvavat, niin sitten mielestäni tarvitaan välttämättä nopeasti ratkaisu siihen, että huoli siitä, että kun tietyn ajan jälkeen yksi vara ei ole käytetty, niin sitten ne virtaavat tähän pottiin niin kuin takaisin, eikä sitten ole, ei ole sementoitu mihinkään vuosien ajaksi, jos niitä tarvittaisiin kipeästi jossakin muualla loppuun. Kiitos vielä kertomuksesta. Kiitos, että pääsitte paikalle, herra komission jäsen. Kollege Pirinski, bitte. Pirinski. Thank you, Madam Chair. President. Kiitoksia puheenjohtaja presidentti komission jäsen. Haluan nyt puhua mahdollisimman lyhyesti. Kaiken kaikkiaan uskon, että meidän pitäisi olla aika huolissamme sen suhteen, mitä tässä vuosikertomuksessa on. Ja tähän on kolme syytä. Varojen käyttö, sääntöjen mukaisuus ja tulokset. Jos puhutaan varojen käytöstä, niin kollegat jo mainitsivat, että kuten kertomuksessa on todettu, maksamatta olevat sitoumukset ovat ennätyslukemissa ja näin ei voi olla mutta puheenjohtaja sitä ei mainittu, että 16 prosentin käyttötaso keskimäärin tähän mennessä, se on aika paljon alhaisempi kuin edellisellä kaudella. Silloin se oli 22 prosenttia. Ja tilitarkastustuomioistuin selitti, mistä tämä johtuu eli siitä, että edellinen rahoituskehys suljettiin myöhemmin kuin oli aikomus, uudet vaatimukset, sääntöjen muuttaminen N plus 2 ja N plus 3 järjestelmissä ja sitten hallinnollinen taakka liittyen päällekkäiseen työhön. Kaikista näistä syistä niin tämä tilanne on edelleen vallalla ja oikeastaan sitä on tulossa vielä hankalampi. Ja sitten sääntöjen mukaisuus ja rahoitusvälineet. Komission jäseneltä kuulimme, että nyt ollaan astumassa uusille vesille ja se saattaakin sitten olla suo ja hankalampi alue navigoida. Rahoitus välineistä koitui hyvin paljon värheitä. Ja itsekin sanoitte, että nyt täytyy miettiä, kuka hyötyy näistä rahoitusvälineistä. Ja kuten komission jäsen sanoi, ei enää ole mitään kiintiöitä yksittäisten maiden osalta. Eli mihin nämä rahat oikein menevät? Taloudellinen ja sosiaalinen kohesio tähtää siihen, että vähennetään kehityseroja eri jäsenvaltioiden ja alueiden välillä – ja uskon, että tämä sitten ratkaisee Euroopan kohtalon. Eli väheneekö eriarvoisuus ja kohesio alkaa jälleen toimia, tai sitten ei. Ja kun katsotaan nyt tätä vuosikertomusta, niin siitä jää sellainen vaikutelma, että ei ole mitään syytä uskoa, että kohesio tai lähentyminen käynnistyisi uudelleen. Kohesion menoissa oli 8 miljardia tarkistettu, koska hyväksyttyjen menojen taso oli niin alhainen. Ja kuten todettiin, niin nämäkin summat sitten paisuvat vuoden loppuun asti ja se jatkuu vielä ensi vuonnakin. Ja kun katsotaan tuloksia, meidän täytyy muistaa, että tulokset tarkoittavat sitä, että päästään hankkeiden ennalta määriteltyihin tavoitteisiin. Eli meidän pitää mitata, kuinka pitkälti tavoitteisiin on päästy. Ja selvästikin tässä on aika paljon työtä vielä tehtävänä. Eli meidän tulee kiinnittää erityishuomiota tähän vuosikertomukseen. Ja meidän täytyy katsoa myöskin tilintarkastustuomioistuimen suosituksia. Mutta todella pyytäisin, että me nyt unohda, mikä on tärkeintä, ei saa käydä niin, että me näemme metsään puilta. Kaiken kaikkiaan tämä kuva on kyllä aika huolestuttava. Kiitos, edustaja Ashworth. Ashworth. Äh, <clears throat> chairman. Uh, Kiitoksia. Ihan lyhyesti. Kolme huomiota. Ensinnäkin komissiolle huomio. Komissio ansaitsee kiitosta ja täytyy panna merkille huomattava parannus, joka on kirjattu tähän kertomukseen. Ja se on komission ja komission henkilöstön ansiota ja haluan sen tunnustaa. Ja sitten maksamatta olemat sitoumukset. Olin samaa mieltä kollegoideni kanssa, että tietenkin tämä on tärkeä tapa hallinnoida investointeja. Mutta tarpeen on myöskin, että tätä tasoa hallinnoidaan oikealla tavalla. Haluaisin muistuttaa tätä valiokuntaa ja erityisesti komissiota, että Aikaisemmissa budjeteissa oli hyvin selkeitä tavoitteita, mitä tulee valvontaan ja näiden maksamatta olevien sitoumusten tason alentamista ja edistystä tapahtui. Eli olen aika huolissani, kun huomaan, että tämä trendi on nyt kääntynyt toiseen suuntaan. Ihan kuin olisi tapahtunut komission politiikassa U-käännös, kun tämä on nyt mahdollista – Eli tästä meidän pitää kyllä keskustella paljon enemmän. Ja sitten kolmas kommentti on varmaan hiukan tylsä tilintarkastustuomioistuimen presidentille, koska toistan tämän joka vuosi. Eli tämä kertomus on mahdollisuus saada rakennettua kansalaisten luottamusta. Ja meidän täytyy osoittaa, että meillä on budjetin tehokasta valvontaa. Ja se tietysti onnistuu, kun on vastuullisuutta ja läpinäkyvyyttä. Tietysti ymmärrän näitä seikkoja, mehän olemme näistä asioista aikaisemminkin puhuneet, mutta haluaisin vielä sanoa, että mitä enemmän saadaan laadukasta tietoa ja täytyy antaa enemmän vertailuja ja esimerkkejä näissä kertomuksissa, niin ensinnäkin se luo avoimuutta, joka parantaa kansalaisten luottamusta, mutta toisaalta meille budjettivaliokunnan jäsenille – Tämä antaa meille hyvin keskeistä tietoa, jonka pohjalta mietitään sitten investointiprioriteetteja. Kiitos. Kollegi Kohn. Edustaja Kohn. Ja, danke, Frau Vorsitzende. Liebe... Kiitos. puheenjohtaja. puheenjohtaja. ja jäsen näkin puhuksin kovin lyhyesti. Samaa mieltä Ashworthin arviosta, että tämä on väline, jolla voidaan myydä positiivisesti kansalaisille Eurooppaa että meillä on pienellä virheaste yleisesti ottaen. Sitten näiden negatiivisten huomioiden ohella tämä on se ydinviesti. Se pitäisi nimetä ensin, ennen kuin alamme kritisoida. Sitäkin kernaasti haluaisin tietysti tehdä. Minä olen esittelijä muiden toimielinten osalta hallinnossa. Tässähän on ylikeksinkertainen virheaste, kun pistokokeet ovat puolittuneet. Haluaisin tästä kuulla. Ja sitten haluaisin ymmärtää sivulta 17. Katsotaan näitä vapautettuja sitoumuksia. Ymmärränkö oikein? Tämä on kokonaiskuva määrärahoista, jotka ovat vielä avoinna maksamatta. Ja tässä on sekä hankkeita, jotka ovat vielä käynnissä – johon ei ole vielä osoitettu määrärahoja, mutta siellä on myös määrärahoja, joissa ei ole vielä hankkeita. Ihan haluaisin vain ymmärtää, jos näin on. Tässä pitäisi jotenkin erotella, että näkisi mikä yleisesti ottaa vielä avoinna ja sitten mitä ei ole vielä hankkeen aikana, mikä, mikä koskee sitä, että hankkeen aikana ei ole vapautettu. Kollegi Zeller, Edustaja Zeller. Ja, äh, danke. Kiitos puheenjohtaja. Ja kiitos myös presidentti Lenner, Lazaro ja muut tilintarkastustuomioistuimen jäsenet ja kiitos myös komission Öttinger näistä tiedoista, jotka liittyvät tähän vuosikertomukseen. Ja erityiskertomus ja vuosikertomus ovat pohjana meidän työllemme ja myös pääjohtajan kertomus on tässä tärkeä. No, kollegat tässä jo puhuvat paljon näistä päätelmistä on tulee suorimaksuihin. No siinä, mitä tulee virhetasoihin, on päästy tilanteeseen, voin sanoa, että asiat to, homma toimii, kuten ennenkin. Olennaisuusrajan yläpuolella yhteishallinnon alalla on tiettyä parannusta, kevyttä parannusta, mutta tässä on myös ala, jossa, ihminen, jossa on inhimillistä erehtymistä tapahtunut, jossa ei voida päästä enää alemmassa – mennään tuohon jälkitarkastelussa pitää todeta, että sitten on tiettyjä oikaisuja ja takaisinmaksuja, jotta useimmiten sitten päästään tuohon kahteen prosenttiin. Kaksi kolmasosaa virheistähän siellä ovat virheitä tuossa menettelyssä itsessään tänään. Täysistuntosalissa on keskusteltu uusista toimenpidepaketeista, jotka liittyvät julkisiin menoihin – ja tässä piti todeta kertomuksessa, että tuo asetus, joka ei vuodelta 2014 tullut komissiolta, niin no, sitä ei ole pantu täytä jäsenvaltioissa, joko on ollut viipeitä tai sitten on rikottu menettelyjä. Jos tämmöisen on täytäntöön, niin sitten oltaisiin mahdollisesti saatu tuo virhetaso jos näissä julkisissa hankinnoissa oltaisiin menty eteenpäin. Mutta nyt pitäisi vielä vahvempana tätä, mitä presidentti Lehner sanoi, eli pitäisi sitten niihin aloihin, joissa pohditaan, että onko eurooppalainen lisäarvo saavutettu viime viikolla, keskusteltiin tästä erityiskertomusta koskee näitä nopeita junia. ja Jäsenvaltiot ovat rakentaneet korkeita raiteita, mutta kaikki sisäverkostoissaan sisämaan sisäpuolella. Ja sitten jos olisi pitäisi saada lisä, eurooppalaista lisäarvoa, johon on myös annettu varoja, nimittäin rajat ylittävässä liikenteessä, niin no, siellä ei ole toimittu 20 kilometrin raja on osittain jopa loppunut tämä raide, ja tässä kohtaa pitäisi olla vahvemmin äh, kohdistaa kritiikkiä ja tarkastella, että varat, jotka tulevat EU-tasolta, tulevat myös todellisuudessa toteuttamaan tällaista eurooppalaista lisäarvoa, mutta tulos ei ole täysin tyydyttävä, kuten aikaisemmin sanoin, että kuin Sarvamaa ja Schmidt siis on, tätä ala Eurooppa maailmassa ja kehitysyhteistyö siis, no tämä on ystävällisesti muotoiltu, mitä nyt kertomuksessanne lukee, mutta minä näen tässä kyllä tietysti virheitä, koska tarkastelu ei ole sillä tapaa mahdollistakaan edes. Ja tämähän on sellainen ala, jossa tarvitsemme avoimuutta ja ennen kaikkea tulosorientoitunutta analyysiä. Kehitysyhteistyössä on nyt saatu näitä output-lukuja, paljonko rahaa menee ulospäin – kehitysrahastoja, ja budjetti yhdessä noin 12 miljardia euroa vuonna 2017. No se, mitä emme ole saaneet tietää, että mitä tuloksia on saavutettu. Output kyllä, outcome ei. Lopputulokset siitä, niistä ei ole tietoja. Miten sitten paikan päällä on saatu aikaan, jos otetaan pitkän ajan tavoitteita vaikutusta. No sillä ei ollut mitään roolia, joten tässä vetoaisin sen puolesta, että pantettaisiin näitä asioita enemmän, mitä tulee tilintarkastustuomioistuimen työhön sekä myös komission työhön. No puheenjohtajakin tästä puhui jo. Olemme saaneet äh, lupauksia, jotka eivät ole täyttyneet, äh, eli että nämä vuosikertomukset, äh, niitä ei valmisteltaisi mitenkään salaisesti, vaan tämä julkisemmin. Vai tässä syynä nimenomaan se, mikä tässä liittyy sisältöön, koska jos sen kohta todeta, että tulee tavoitteiden saavuttamisen varojen osalta, niin siinä on asettu hyvin heikoilla jaloilla. Suurin osa rahasta, no tämmöinen mainittu, menee budjettitukeen, menee yhteistyöhön kolmansien järjestön kanssa, oli kyse YK-järjestöistä sitten, tai Maailmanpankista tai niin edelleen – No, mehän olemme suurin kehitysrahoituksen antaja, mutta on ollut monissa maissa paikan päällä ja tämä ei ole ollut havaittavissa konkreettisesti. Tässä ajattelen, että meidän pitäisi toimia paremmin, pitäisi puhua näistä asioista enemmän ja tehdä tätä näkyvämmäksi tätä EUn kehitys eikä sitten pohtia, että mitä EU tekee pakalusavun parissa, koska EU on näkyvissä vain, kun virallinen valtuuskunta menee paikalle. Sitten laitetaan sinne lippusalkoon, mutta siinä kaikki sitten poistutaan ja sitten YK-järjestöt sun muut järjestöt saavat paremmin näkyvyyttä, jotka saavat kuitenkin meiltä sitä rahoitusta. Niin, komissaari Oettinger on New Yorkissa tässä viime viikolla. Ehkä voitte kommentoida sitäkin. Siellä oli myös valiokunnan kokous, jossa näistä asioista puhuttiin. Toivottavasti New Yorkissa päästä paremmin tuloksiin kuin täällä. Seuraavana on edustaja Bullock. Uh, thank you very much, uh, uh, Kiitos puheenjohtaja. Ensimmäinen kohta, näkökohta olisi tämä puolueettomuus ja riippumattomuus tuomio, tilintarkastus tarkastelee ansioluetteloita. Yli 40 prosenttia ovat aiempia poliitikkoja. 75 prosenttia on sitten virkamiehiä ja toimielinten työntekijöitä. Eturistiriitaa vähän tulee. Eturistiriidassahan on kyse siitä, että havaitaanko havaitusta, ei tosiasiallista. Sehän on oikeudellinen määritelmä ja siinä täytyy olla varovaisia. Olen huolissani luvuista ja lisätiedoista yksittäisissä tapauksissa ja auditoiduissa hankkeissa. Aiempina vuosina on ollut tarkat tiedot määristä ja tapauksista huonosta varainkäytöstä. Usein nyt nämä hankkeiden kuvaukset ovat epämääräisiä ja budjettiluvut eivät ole avoimia. Minusta näyttää, että se on tarkoituksellista. Toinen näkökohta, jossa mietitään kompetenssia, on tuomioistuimen oma budjetti. Siirtopyyntöjä on aiemmin tullut, joissa 45 000 euroa on esimerkiksi mennyt 40-vuotis syntymäpäiväjuhliin. Aikamoiset juhlat varmaan. Äskettäin sitten 150 000 haluttiin käyttää iPadeihin, jossa on 4G-järjestelmät keskijohdon hallinnolle. Onko hyvä esimerkki? Itse kertomus. Sivulla 19 todetaan, että sitoumukset ovat siis noin 270 miljardia euroa Jos olisi mikä tahansa muu julkinen elin, niin olisi vakavia seurauksia. Ollaanko menossa konkurssiin EU-ssa? Ukossa oli aikanaan tilanne, jossa nämä luvut eivät täsmänneet ja Northamptonin kaupunginvaltuustossa ja nyt se on julistettu siellä konkurssiin, kun asia otettiin esille ja sitten sivulla 10 toista vuotta peräkkäin on nyt sitten varaumon sisältävä lausunto. Siellä olette varmaan tyytyväisiä, mutta jos yksityinen yritys saisi tällaisen lausuman, niin se olisi hyvin vakava asia sille. 25 sivulla virheaste eu budjetissa on todettu 8,4 prosentiksi. Siinä on suuri määrä vero, veronmaksajien rahoja käytetty väärin. Pidätte tätä aiempi vuosi verrattuna pienennyksenä merkittävänä, mutta siinä on useita varaumia. Vain eh, kvantifioidut virheet on otetaan huomioon. Eli todellinen kuva ei ole selvä. Tietyillä politiikan lohkoilla, kuten otsakkeessa kolme turvallisuus ja kansalaisuus, ei ole virheastetta otettu mukaan tähän kokonaismäärään. Ja täytyy ottaa esille, että 333 sivulla todetaan, että kolmen silmäinen mennyt kehitysapuraha ei ole auditoinnin kohteena. Siitä on ehdotettu, esitetty outoja oletuksia. Sitten julkiset hankinnat, hankkeet ovat sellaisia, että tässä ei ole annettu täyttä kuvaa veronmaksajien rehojen haaskaamisesta. Tarvitaan rehellisempiä arvioita. Luin kiitos. Brexit tarkoittaa, että EU ei käytä meidän puolestamme miljardeja huonosti tulevaisuudessa. Jos vielä maksettaisiin jäsenmaksuja, niin se olisi kyllä rahameno viimäriin. No, tässä nyt oli ehkä kolmasosa korkeintaan totta näistä faktoista. En nyt lähde kommentoimaan sen enempää. Tilintarkastuksen presidentti Vosta. Kollega Czarnecki seuraavaksi. Kiitos puheenjohtaja puheenvuorosta. Komission jäsen Hyvät jäsenet, lyhyesti, kun täällä on jo aika kattavasti kollegat ja viisaasti esittäneet huomioita kertomuksesta. Minä haluaisin kiittää tuomioistuinta kertomuksesta, joka nyt on laadittu aiemmin kuin tähän asti, mitä kannattaa painottaa. Se on edistystä ja positiivinen asia, josta kiitämme. Virheasteistakin olemme iloisia, tai sen pienenemisestä valvonnat, tarkastukset, tulokset vahvistavat sen, että, että tällä on vaikutusta siihen riskiin, missä määrin näitä asteita tulee. se, miten nämä määrärahat maksetaan, sillä on merkitystä, eli tämä mm, korvausperusteinen maksu, siellä tuo virheaste on edelleen suurempi. Nämä menettelyt ovat hyvin monimutkaisia. Tiedetään, että riski virheille eh, hän kasvaa, jos e-, ehdot ovat monimutkaisia. Kannattaa kiinnittää tähän huomiota ja ehkäpä menettelyjä yksinkertaistaa. pääosastojen vuosikertomuksia täytyy myös parantaa, kun siellä ei aina selvennetä riittävässä määrin niitä oletuksia, joita on noiden esitettyjen lukujen taustalla ja transaktioiden taustalla. Mutta yleisesti ottaen voidaan sanoa, että hyvää työtä on tehty. Well done ja tästä kiitämme. Presidentti olkaa, ai anteeksi, Sarvamaa, olkaa hyvä. No, thank you, thank you very... Kiitoksia, että sain vielä lisätä jotain, jonka ihan unohdin sanoa. Olin liian innoissani muista asioista, jotka piti sanoa. Eli vuosikertomuspäivänä en nyt vieläkään halua kutsua sitä ihan mitenkään jouluksi eurooppalaisille veronmaksajille, mutta – kun ajatellaan tätä vuosikertomuspäivää, niin erityisesti täytyy kiittää Lazarusta, joka on presidentin kakkosmies ja jota ilman tätä kertomusta ei olisi olemassa. Kiitos. Presidentti Lazarov. Presidentti Lazarov. Thank you. Kiitos. Kiitos kaikki kysymyksistä. Kiitos edustaja Sarvamaa ystävällistä sanoista vuosikertomus tilintarkastustuomioistuimelta on tuo tuota avaintyötä, tuota tärkeintä työtä tehdään ja kiitos kuuluu minulle ja presidentille ja tietysti myös kaikille kollegoille ja tilintarkastustuomioistuimen väelle kaiken kaikkiaan parhaani mukaan yritän vastata kysymyksiin, joita olette esittäneet. No presidentti sitten vielä täydentää kommenttejani. Ensi alkuun edustaja Sarvamaa. Kyselitte siitä, mikä nyt on maatalouden todellinen tilanne. Minä en äh, täysin ymmärtänyt kysymyksen substanssia, mutta hyvin lyhyesti voin sanoa seuraavaa. Kaiken kaikkiaan maataloudessa meillä oli virhetaso, joka oli 2,4. Siihen kuului suora tuki, EAGF suora tuki ja markkinatoimet Vuosikertomuksessa sanoimme, että mitä tulee suoraan tukeen, niin virhetaso on tuon olennaisuusrajan alapuolella ja suora tuki on suurin osa noista tästä kokonaissummasta ja kokonaisaste on 2,4. Meillä ei ole maaseudun kehittämisellä virhetasoa, mutta se olisi korkeampi kuin 2,4, koska otamme huomioon näiden kahden pilarin painoarvon, joten se on samalla tasolla kuin viime vuonna, jos ajatellaan maataloutta. Sitten eteenpäin kohesiokysymykset. Tänä vuonna hyväksytyt menot kohesiossa olivat vain 8 miljardia, eli 8 prosenttia auditoidusta populaatiosta 2016 vastaava hyväksytty menotaso, joka oli osa auditointipopulaatiota, oli lähes 36 miljardia tai 28 prosenttia kokonaismenoista. Virhetaso vuonna 2016 kohesiossa oli 4,8 ja tänä vuonna tuo virhetaso on 3 prosenttia tai siis todennäköisen virhetaso ei liity mitenkään tähän näihin hyväksyttyihin menoihin, joten parannusta on tuossa mielessä, mutta kohesion osuus 2017 tuohon kokonaisvirhetasoon on alhaisempi kuin aikaisemmin vuotena, kun se oli 28 prosenttia menoista ja nyt se on kahdeksan. Joten tämä selittää osittain tuon laskuvirhetasossa, kokonaisvirhetasossa 2017 vuodesta 2016 vuoteen 3,1-2,4. Tietysti samalla parannusta on tapahtunut, mutta osa tästä erosta selittyy tuolla kohesiomenojen painoarvolla. Euroopan kehitysrahasto, mikä on virhetaso siinä, eli EDFssä. En täysin ymmärtänyt kysymystä mutta haluaisin mainita, että kehitysrahastossa sitä varten on erillinen vuosikertomus, siinä on nämä yksityiskohtia. Sitten lisäksi haluaisin mainita, että tuo ylempi virhetaso on 7,8 ja alempi virhetaso on 1,2. Eli 4,5 on todennäköisin mutta jos viittasitte tuohon budjettituen osuuteen ja ajatellen kokonaisvirhetaso, niin tietysti siinä tuo virhetaso laskisi, koska budjettituki, no, sitä ei auditoida. Tämä menee kansalliseen budjettiin, siinä ei ole virheitä, joten jos se on mukana kokonaisauditointipopulaatiossa, niin se laskee tuota virhetasoa – Edustaja Schmidt kysyi, josko tarkastamme, ovatko suositukset aikaisemmilta vuosilta tulleet täytäntöpannoksi. Kyllä, näin teemme. Tarkastamme joka vuosi nämä suositukset, jotka tehtiin kolme vuotta sitten. Eli jos katsotaan lukua kolme vuosikertomuksessa suorituksista, niin sitten olemme tarkastaneet nämä suositukset, jotka tehtiin vuosikertomuksessa – 2014 ja useimmat niistä on pantu täytäntöön. Ja yksittäisissä luvuissa meillä on taulukko ja liite, jossa esittelemme suositukset, jotka tehtiin kolme vuotta sitten vuosikertomuksessa ja mikä on tilanne sinä vuonna, jona vuosikertomus on sitten tehty. edustaja Kon kysyi, onko MFFssä suuntausta otsakkeessa viisi hallinnointikysymykset eh, ja miksi on transaktioiden määrää leikattu. Hän kysyi myös selitystä sivun 17 maksamatta oleviin sitoumuksiin – esirvaroista. No, MFF-otsake 5 ei ole mitään suuntausta, tai suuntaus on, että virhetaso on rajan alapuolella 2 prosenttia. Johdonmukaisesti se on ollut alle 2 prosentin. Ja kun virhetaso on näin alhainen, niin tilastollisesti voidaan saada tarpeeksi tietoja muutenkin, niin kuin standardeissa sanotaan, jotta voidaan antaa sitten lausunto. Selitys sivulla 17, auditointia, no siinä nämä maksamattomat sitoumukset on käyty läpi jäsenvaltioittain, mitä tulee rahaston varojen käyttöön ja mitä on maksettu tähän asti, joten tämä on osa niitä ralleja, joista olemme puhuneet. Ja sitten oikealla puolen sivua puhumme näistä prosenttiosuuksista, ajatellen ralleja ja niiden suhdetta valtioiden hallituksen menoihin – edustaja Bullock kommentoin tuomioistuimen neutraaliutta ja puolueettomuutta, koska meillä on jonkin verran poliitikkoja, virkamiehiä ja muita töissä. No, kysytte sitten näistä varomaisiltavista lausunnoista ja sanotte myös, että yksityinen yritys ei olisi tyytyväinen, jos se saisi varomaisiltavan lausunnon. Haluan vakuuttaa teille, herra Bullock, ja kontvaliokunnalle, että neutraliteetti ja puolueettomuus ja ammattimaisuus toteutuvat tuomioistuimissa ja sen jäsenten toiminnassa. Siitä ei ole mitään epäselvyyttä. Meitä sitovat kansainväliset normit, eettiset säännöt, teemme tarkastuksen näiden normien mukaisesti. Noin 900 on meidän henkilöstömäärämme, ovat kaikki ammattilaisia. Ja nämä normit, standardit ovat meidän raamattumme, eli teemme samaa ammattimaista työtä kuin kuka tahansa julkinen tai yksityinen ulkoinen tarkastaja tekee. Varmasti jotain lausuntoa on myönteinen askel, koska tietyn vuosien ajan olemme antaneet ottaneet erilaisia lausuntoja, mutta tietääkseni ei ole paljon tarkastajaviranomaisia Euroopan unionissa, jotka tekevät tällaisia lausuntoja, jossa pohditaan näitä virhetasoja, mutta me tiedämme, että on toinen valtio, joka laatii arviointeja siitä, miten, mikä on tasoa, on, nimittäin Yhdysvallat, tämä on mainittu aikaisemminkin, ja tarkastusviranomaisen edustaja sanoi, että no siis häntä kysyttiin tuosta virhetasosta ja virhetaso on paljon korkeampi kuin virhetaso tämän vuoden vuosikertomuksessa mainittu, joten emme usko, että varmaiselta lausunto on huono asia, vaan päinvastoin. Kiitos. In den Vereinigten Staaten. Yhdysvalloissa virhetaso on 10 prosenttia. Frau Volzne, vielen herzlichen Dank. Kiitoksia, puheenjohtaja. Nyt menen vähän näihin perusasioihin. Myöskin Koonin kysymys oikeastaan teki selväksi, että vielä täytyy selittää, mitä tämä virhetaso tarkoittaa. Me emme nyt pysty käymään läpi joka ikistä tointa, joka on toteutettu Euroopan budjetin puitteissa. Meillä on noin yhdeksän työtä, kuusi tekee näitä tarkistuksia, ja jos tehdään näitä tarkistuksia, niin silloin voidaan tehdä ainoastaan pistotarkastuksia. Se on vähän niin kuin mielipidemittaus. Ihmisiltä kysytään mielipidettä, ja sitten sen jälkeen päädytään jonkinlaiseen prosenttilukuun. Ne eivät koskaan ole tarkkoja. Niissäkin aina sanotaan, että siinä on muutaman prosentin heittovara ja sama koskee meitä. Kun me teemme näitä 700 000, 1200 pistotarkistusta ja katsomme sitten tarkkaan näitä yksityistapauksia, niin sitten niistä kehitetään tilastotietoja ja se sitten heijastelee matemaattisella metodilla tietynlaista todennäköisyyttä. Mitä suurempi lukema on, niin sitä suurempi on myöskin todennäköisyys. Nämä luvut, joita me hyödynnämme, niin viime kädessä 95 prosenttinen todennäköisyys saadaan aikaan siitä, Eli, ja se on yhden prosentin heittosuuntaan tai toiseen, ja se on kirjattu myöskin tähän kertomukseen. Eli 2,4 prosenttia, tämän arvioitu virhetaso, ja sitten 95 prosentin todellisuudenkäytöllä voidaan sanoa, että tämä heijastelee tätä todellista virhetasoa. Näin me toteamme, enkä pysty sanomaan mitään muuta. Eli tämä virhetaso, jonka me ilmoitamme, se on todennäköinen taso. No jos me sitten katsomme tätä 0,2-0,5 koronnutta virhetasoa hallinnossa, niin se on aika pieni määrä, mutta näitä on hyvin hankala mitata. Eli tietyillä aloilla ei mitään virhetasoennustuksia ei julkisteta, koska ne ovat niin pieniä eikä ole enää mielekästä tehdä sitä. Siitä ei ole mitään hyötyä. Eli tilastojen puolesta niillä ei ole mitään merkitystä ja se täytyy ymmärtää, kun käsitellään näitä virhetasoja. Eli jossain vaiheessa tullaan, tulee, tulevat rajaa vastaan. Ja mitä suurempi on virhetaso, sitä enemmän sitä koittuu kuluja. Mutta näin ei tarvitse olla. Kun tilanne on tämä, niin ei ole mitään tarvetta tarkemmin enää mitata näitä asioita. Ja tämä siis tästä virhetasosta. Sitten Schmidtin kysymys. En tiedä, mitä tässä nyt on julkistettu, en ole sitä lukenut. Tiedän vain, että eilen aamulla meillä oli lehdistötilaisuus Brysselissä. Siellä esittelimme vuosikertomuksen lehdistölle – mutta lehdistö saa näitä tietoja, mutta tätä kertomusta ei vielä saatu julkistaa. Tänään vasta sen voi julkistaa. Ja siellä oli sitten yksittäisiä edustajia ja kollegoita, jotka menevät puhumaan näistä asioista kansalliseen lehdistöön. En nyt tiedä tarkkaan, mitä siellä tapahtui, mutta me olemme sopineet näistä asioista parlamentin hallinnon kanssa. Tänään olemme Strasbourgissa. Kirjavaihtaja on Brysselissä. Minä en voi olla kahdessa paikassa samaan aikaan. Eli en voi tänään pitää Brysselissä lehdistötilaisuutta olla samanaikaisesti täällä. Eli siksi valitsimme tämän toimintatavan. No täytyy sitten katsoa, mitä tässä asiassa on tarkalleen jotain tapahtunut. Täytyy katsoa. Sitten budjettiapu. Ennen kuin minut valittiin tilintarkastustuomioistuimen presidentiksi kolme vuotta sitten, niin periaatteessa olen samaa mieltä siitä, mitä sanoitte. Meidän täytyy aina katsoa, miten on saatu aikaan tuloksia ja toisaalta miten on noudatettu sääntöjä. Ja budjetin osalta tämä on hyvin selkeä. No, minä maksan ja sitten kun maksan oikean summan, oikeaan osoitteeseen, niin sitten ei mitään virhettä ole tapahtunut. Mutta se ei kerro mitään siitä, onko nämä varat käytetty järkevällä tavalla viime kädessä. Eli budjettia pitää aina jatkuvasti seurata ja tarkastella. Mutta jos tällaista budjettiapua ei anneta, niin silloin ei aina päästä niihin tuloksiin, joita on tavoiteltu. No, hankkeiden rahoitus on hiukan erilainen, koska annettava apu on hiukan erilaista, tarkastukset tehdään hiukan eri tavalla, mutta silloin myöskin virheiden todennäköisyys kasvaa. Eli tämä tuli esiin jo toisessakin puheenvuorossa. Eli yksinkertaistaminen ei aina ole oikea vastaus. Kaikella on rajansa. Mitäs vielä oli? Anitselo puhui näistä menoista – niin tämäkin osoittaa, että meillä on hyvin monimutkaisia sääntöjä, jotka saattavat johtaa virheisiin. Ja tietysti olisi hyvä, jos uusilla menosäädöksillä voitaisiin helpottaa ja yksinkertaistaa sääntöjä. Ja näin voitaisiin vähentää tätä virhetasoa. Sitten te puhuitte näistä luotijuna osuuksista. No, Tällä alalla tosiaan on tarvetta tehdä tutkimuksia. Varmaan seuraavassa työohjelmassa otetaan nämä TNT-verkot esiin, Euroopan laajuiset verkot. Ja tähän on esimerkki eurooppalaisesta lisäarvosta. Sitten Balak, tilintarkastustuomioistuin, ei valitse jäseniään, vaan jäsenvaltiot tekevät esityksen ja kuka sitten vastaa näistä asioista, niin eri jäsenvaltioissa on erilaiset käytännöt. Saattaa liittyä eri aikaisempi tehtäviin ja nämä, näitä kansallisia eroja kunnioitetaan EU:ssa. Ja sitten oma budjettimme. Voin taata, että kaikki meidän menomme – on hyväksytty budjettiviranomaistasolla. Ja lisäksi meillä on ulkoinen tarkistaja, joka tarkistaa tilit. Ja hänen kertomuksistaan ei ole vielä löytynyt mitään epäselvyyksiä. Kiitos. Kiitos sitten komission jäsen. Kämi Nahtin. Rouva puheenjohtaja näiden kattavien Lasarun ja Leenen puheenvuoron jälkeen voin puhua kahdesta asiasta vain. Tarkistuksemme ovat etukäteiskontrolleja ja toiseksi sitten jälkikäteistarkastuksia valvontaa. Ennen hankkeen toteuttamista ja hankkeen toteuttamisen aikana havaitaan paljon, mutta ei kaikkea. Sitten jälkikäteistarkastukset ovat sitten täydentäviä tietoja – rahoitustoimesta ja hankkeen toteuttamisesta. Siis on täysin normaalia, että jälkikäteisvalvonnalla otamme esiin asioita ja myös takaisinperintää toteutetaan niin, että sitten loppujen lopuksi virheaste halutaan, voidaan edelleen alentaa. eräs edustaja täällä kritisoi, on nyt kyllä lähtenyt, että meillä ei ole näitä maakiintiöitä. No, kohesiossa on kohdentamisia, jotka määritellään maata ja aluetta kohti. Tehän olette yhdessä hyväksyneet parlamenttinakin Junkken suunnitelman, jonka oikeusperustasta olette päättäneet. Siellä on, ei ole otettu maakiintiöitä, vaan EIP tekee asiasisällön arvioinnin hankkeesta – tukikelpoisuudesta ja sen toteutettavuudesta. Ne ovat keskiössä. Ja tämä tuo muassaan automaattisesti sen, että jos ajatellaan alueita ja maita, jotka eivät ole vertailtavissa keskenään, jotkut hyödyntävät Junckerin suunnitelmia enemmän kuin muut. Vain neuvonnalla ja seurannalla voidaan tukea niitä, jotka ovat vähän käyttäneet niitä maita. Mutta loppujen lopuksi, jos ajatellaan käytön intensiteettiä Juncker-suunnitelman välineissä, niin siinä ovat muut eh, vastuussa. Olen Maailmanpankissa ja YK yksikössä selvittämässä eh, Afrikkaan liittyviä asioita. Kyse on määrärahoista seuraavaan budjettikehykseen. Kyse on ehdoista määrärahojen antamiselle. Tiedät, että meillä on Afrikan unionin komission kanssa vuoropuhelua käyty paljon intensiivisemmin viime aikoina. YK, Maailmanpankki edelleen, ohessa myös EIB ja äh, Rakenne- ja kehityspankki Niillä on paljon meidän edustustiemme lisäksi asiantuntemusta ja kokemusta ja ne nauttivat luottamusta. Eli ennen kuin omia yksikköjämme laajennamme kovasti ja mm, annamme heille tehtäviä, niin haluamme käyttää näitä, näitä toimijoita. Ja sitten paikan päällä EUn näkyvyys YK on Maailmanpankin lisäksi niin on tärkeä asia. Kollegamme Michi myös sitten voi vastata tähän enemmän. Kiitos. Kiitos. Sitten vielä esittele tähän loppuun. Sí, gracias, president. Kiitoksia, puheenjohtaja. Haluaisin kiittää tilintarkastustuomioistuinta ja komissiota ja myöskin kaikkia kollegoitani heidän hyödyllisistä kommenteistaan yhtä lukuun ottamatta. No hän nyt lähti jo pois, joten en voi hänelle mitään sanoa, paitsi että hän nyt toista kertaa käsittelee vastuu vapautta ja olisi parempi, jos hän pitäisi suunsa kiinni ja ottaisi vain opiksi. Eilenkin meidän piti tehdä selväksi, että ALV-petos, joka, jonka Olaf havaitsi yhdistyneessä kuningaskunnassa, niin sinä päivänä, kun he lähtevät, niin he jäävät ihan yksin. Eli siellä sitten Englannin tulleessa voi olla petoksia, ja kun he lähtevät, niin he saavat sitten ihan itse hoitaa nämä asiat. Mutta ehkä hän sitten ymmärtää tämän jossain vaiheessa. No sitten itse asiaan. Tässä on tärkeitä elementtejä. Meillä on tietynlaista mielenrauhaa, koska virhetaso on nyt pysynyt aika alhaisella tasolla ja voimme sitten syventyä näihin huolestuttaviin ilmiöihin, joista tällä on puhuttu ja jotka yleisesti vaikuttavat hallintoon ja seuraavan monivuotisen rahoituskehyn valmisteluun. Eli kaikki, joka vaikuttaa näiden maksamatta olevien sitoumusten maksamiseen. Joskushan oli ihan selvä syy, miksi näin on, mutta sitten kun nämä summat kasvavat, niin niihin alkaa liittyä muita ongelmia ja meidän pitäisi parantaa niitä, jotta pystymme tehostamaan hallintoa. Ja kun ajatellaan erilaisia välineitä, joita on käytetty itsenäisesti, vaikka seuraavissa rahoituskehyksissä huomaan, että komissio Invest Europe-hankkeessa on ottanut huomioon sen, miten täytyy vähän jakaa näitä riskejä mutta on myöskin yksi elementti, joka huolestuttaa minua, ja Pirjeskikin siitä puhui. Että kun ajatellaan tätä eurooppalaista lisäarvoa ja laadukkuutta, niin lopputulos saattaa olla se, että me luomme pahenevaa eriarvoisuutta eri maiden välillä, eri alueiden välillä ja tietysti myöskin kansalaisten välillä. Eli tätäkin asiaa pitää miettiä komission jäsen Oettinger sanoi, että meidän pitäisi tehdä maakohtainen virhearviointi, mutta se olisikin aika yllättävää sitten kyllä nähdä, millaisia virheitä se on missäkin maissa ja missä maissa esiintyy näitä pahimpia petostapauksia. Toiset ovat tässä pärjänneet hyvin, toiset huonosti. Mutta tässä luodaan ikään kuin ensimmäisen luokan, kategoria toisen ja kolmannen luokan alueita. Ja tämä koskee myöskin kansalaisia ja tämä on tietysti asia, jota pitää tarkastella. Jos jotenkin olemme vaikuttaneet tähän tilanteeseen, niin se on nimenomaan se, että Euroopan lisäarvo on se asia, joka luo yhteenkuuluvuutta ja joka vähentää eriarvoisuutta. Euroopan sisällä ja myöskin Euroopan ulkopuolella. Joskus meiltä jää tämä unohduksiin ja tietenkin täytyy laadukkuudesta pitää kiinni, mutta meidän on pystyttävä myöskin vähentämään eriarvoisuutta, koska uskon, että tämä on kansalaisille yksi tärkeimpiä asioita. Ja pelko sitten johtaa populismiin. Haluaisin vain kiittää teitä Seuraavaksi täysistunnossa sitten esitellään tämä teksti, mutta haluaisin nyt kiittää tilintarkastustuomioistunta Leeneä ja hänen tiimiään ja Lasarono ja hänen tiimiään. He ovat avanneet meille ovet tähän oppimisprosessiin, koska meillä on vielä paljon opittavana, jotta voimme kunnolla valmistella tämän mietinnön. Ja totta kai haluan kiittää myöskin sihteeristöä, koska se on tehnyt valtavasti työtä ja minä olen hyötynyt kaikesta kokemuksesta, joita heillä on. Eli suurkiitokset ja toivottavasti pystymme saamaan tämän vuoden vastuuvapausmenettelyn menestyksekkääseen päätöksen. Kiitos hyvin koneen toiminnasta. Nyt on meidän vuoromme. Näin ollen tämä kohta on käsitelty. Kohta kuusi muut asiat. No ei ole puheenvuoropyyntö siihen liittynyt seuraava kokouksemme on ensi keskiviikkona yhdeksältä seminaari aiheesta työmme tulokseen liittyvä, tulokseen liittyvä viestintä sitten äänestys kello 11. Kiitos, kokous päättyy.